Buongiorno a tutti. Hyvää päivää kaikille. Questo importante incontro. Aloitamme nyt tämän tärkeän iltapäivän kokouksen ITRE-valiokunnan toimesta. Meillä on käytettävissämme kolme ja puoli tuntia. Olemme täällä siis puoli seitsemään asti. Haluaisin muistuttaa kaikille läsnäoloille, että tämä kuulemistilaisuus jaetaan neljään osaan. Avoin internet, yhtenäinen Euroopan unionilainen valtuutus, taajuudet ja verkkovierailut. Aloitamme heti. Aivan nopeasti voitte istua tuo paikoillenne ja haluaisin antaa välittömästi puheenvuoron Rova Pilar del Castillolle. Hän on esittelijänä tässä televiestintäpaketissa. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja ja tervetuloa teille kaikille. Omalta osaltaan on toivottaa teidät tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen, jossa tarkastellaan komission asetusehdotusta, joka koskee yhtenäistä eurooppalaista teleliikenne markkina-aluetta. Paneelissa on jäseniä, jotka edustavat eri osa-alueita, ja tämä on jaettu neljään pilariin. Avoin internet on näistä ensimmäinen, ja koska en halua tuhlata aikaa, aion pidemmittä puhetta todeta, että ensimmäisen puheenvuoron saa Erik de joka edustaa Orange yritystä. Seuraavaksi puhuu Benoit Lautrec, joka edustaa Arseppia, ja sitten Jan Wiesner, joka on Arden yhdistoimiston varajohtaja puheen jälkeensä. Joten saman tien annan sitten puheenvuoron ensimmäiselle asiantuntijalle Erik Brukkille. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin käydä kiittää Euroopan parlamentin itre ja sen puheenjohtaja Rova Sartoria ja esittelijä Del Castillo tämän julkisen kuulemisen järjestämisestä koskien ehdotusta, jonka nimi on yhteenliitetty Eurooppaan. Olen ollut tänään kahdessakin valikunnassa. Tänään haluaisin keskustella, keskittyä internetin yhteispalveluihin tässä yhteenliitetty Eurooppa-asetusehdotuksessa. Change or to following slide. Apparently the slide is not properly Yes, here we are. Uh, let me start. No niin, aloitetaanpa. Käyttö, loppukäyttäjät, heihin, käy, heihin keskitymme ja pyrimme tarjoamaan laaja kaistayhteydet internetin kautta. Tänä päivänä on X, DS ja 3G-tekniikoita ja kaapelit ja LTE pääsyn kautta. Fact, telco industry invest well. Telkoteollisuus investoi 10 prosenttia liikevaihdostaan ja niin vuosittain. No, koitan hidasta. Our industry uh, is uh, the infrastructure industry which invests. Meidän teollisuuden alamme on se infrastruktuuriteollisuus, joka Euroopassa eniten investoi Televiestintäverkostoilla tarjotaan kahden tyyppistä palvelua. Internetyhteyksiä, jonka avulla mikä tahansa, kuka tahansa käyttäjä voi hyötyä internetpalveluista. Avoin internet mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan liikenteen hallinnoiden. Besides internet access. Internetin pääsyn lisäksi internetoperaattorit ehdottavat erikoistuneita palveluita, jotka edellyttävät erityisiä suoritustasoja. Tyyppiset niistä ovat puhelut ja IPTV-palvelut. Erikoistuneet palvelut internetin pääsy. Nämä luovat lisäarvoa käyttäjille ja investointeja ja hyötyä kaikille osapuolelle, varsinkin ne investoinnit uusiin verkkoihin, esimerkiksi televisiotoimintaan ja internettelevisioon, hoituu yhteisen infrastruktuurin hallinnan tehokkaan hoidon kautta. Teleliikenneharjoittajien toiminnanharjoittajien täytyy tehdä parhaansa luodakseen hyviä palveluita, jotka houkuttelevat asiakkaita. Kaikilla asiakkailla ei ole samoja tarpeita, eikä kaikilla asiakkailla ole halua käyttää samoja palveluita samanaikaisesti, eikä kaikilla on samaa käsitystä näiden hinnasta. Dynaaminen verkko, resurssien jako, tämä kaikki mahdollistaa sen, että palveluita voivat toimia samana yhteisen infrastruktuurin piirissä. Tämän infrastruktuurin hallinta on erittäin hyvää, kun tarkastellaan hyviä palveluita ja niin tarjontaa kohtuuhinnoin. Yleensä avointa internettiä on tuettu myöskin tässä asetusehdotuksessa. Haluaisin kuitenkin esittää neljä täsmennystä tähän. Asiakkaiden täytyy saada selkeää paikansa pitävää tietoa verkkoon pääsystä ilman, että tieto tukahduttaa asiakkaan alleen. Herra Haber on puhunut myöskin siitä, että liittymän nopeus vaikuttaa myöskin asiaan. Ja toinen täsmennys on se, että kun tarkastetaan periaatteita, ehdotettu valvontamenettely on hyvä. Ja se kun tarkastellaan hyväksyttäviä toimenpiteitä ja toimia, tässä ei pitäisi liikaa rajoittaa, vaan pitää myöskin varmistaa ylikuormitustilat ja muut ennalta arvaamattomat tapaukset. Dynaaminen tapa jakaa näitä resursseja on tapa optimoida järjestelmän käyttö. Pidämme hyvänä tässä Rova Castillon ehdotusta ja neljäs suosituksena on se, että voisimme painottaa sitä, että määritellään erityispalvelut. Tähän täytyy kiinnittää hyvin paljon huolta. Tämä täytyy hoitaa huolella. Herra Haber on sitten sanamuotoa, että erityispalvelut, joita teleliikennepalvelun harjoittajat tarjoavat, pitäisi perustaa näihin Service Admissions-sopimuksiin. Tämä olisi hyvä tapa antaa sykäys tälle asialle viedä eteenpäin tämän pohjalta. Tuomme myöskin esittelijänne mietintöehdotusta, jossa luetellaan joitakin, tai jos on alustava luettelusuosituksia. Me katsoimme, että tämä täytyy saada liikkeelle ennen vuotta 2014. Avain asiat tulevan välitarkastelun kannalta on se, että samat palvelut, samat säännöt, tämä periaatteessa täytyy päteä. Se on kun ja terveyspalveluista, näitä täytyy täydentää toisiaan. Jotkut internetpalvelut, kuten, kuten äänipalvelut, on, ovat usein korvanneet teleliikenneharjoittajien muita palveluita, puhelinpalveluita. Ja teleliikenne sääntelyn piirin tämä täytyisi saada mukaan hätätapausten hoito ja myöskin suoja tietosuoja ja myöskin muuta kuluttajan oikeuksiin liittyvät asiat. Tätä täytyy pyrkiä välttämään myöskin epäreilta kilpailulta. Ehdotettu ratkaisu on se, että uuden aikaistettaisiin sähköisen, sähköisten viestintäpalveluiden määritelmää vuoden 2002 viitekehyksessä, koska se on nyt jo vanhentunut ja aikansa elänyt. Kiitos paljon. Thank you uh, very much. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt seuraavana meillä on Benoit Lutrel. Hän on Arsepin johtaja Ranskasta. <clears throat> Kiitoksia. Puhun nyt todella Arsepin tai en ikään Arsipin, vaan Eurosin nimissä, siis eurooppalaisen säätelyelimen nimissä. Haluais, haluaisin pyy- kiittää tästä mahdollisuudesta puhua täällä verkkojen riippumattomuudesta. Haluaisin kertoa des réseaux, puisque le reste travaille depuis plusieurs années sur le sujet. Eurosin töistä koskien tätä aluetta, jota on työstetty jo vuosia, ja haluaisin vähän kertoa Äh, elimemme kannasta komission ehdotuksiin. Kuten kaikki osapuolet, myös meidän elimemme ymmärtää, että pääsy internetiin on yksi tärkeimmistä kansalaisten palveluista tällä vuosisadalla. Ja tämä, nämä saavutukset on säilytettävä on tietenkin muistettava, että televiestintäyritykset kuuluvat tähän ratkaisuun. Ne ovat osa ratkaisuja, jos uusia palveluja nyt internetin kautta pystytään tarjoamaan. Se johtuu siitä, että televiestintäsektori on la, la, luonut näitä verkkoja ja luonut palveluja, joka on rokkinut näitä markkinoita sekä kiinteässä että mobiiliverkossa kaikkialla Euroopassa. Sääntelijät eivät kuitenkaan ole mitään eilisen teidän poikia ja huolia on noussut. Olisi aivan legitiimiäkin tietää, onko tietyn tyyppiset verkon käytännöt ja liikenteen hallinnat sellaisia, jotka saattavat kyseenalaistaa avoimen internetin olemassaolon. Tässäkin olisi muistettava, niin kuin on muistuttanut moneen kertaan, että verkoston liikenteen hallinta on, kuuluu televiestintäoperaattorin toimintaan. Se on tarpeellista kaikkia palveluja ajatellen. On sovitettava yhteen kaikki nämä palvelut, ei ainoastaan internetyhteyspalveluja, jotka tarjoaa televiestintäoperaattorit. On siis ajateltava, että liikenteen hallinta on legitiimiä. Joskus on käytäntöjä, jotka voivat olla ongelmallisia ja näin ollen ne tar- saattaa olla, että tarvitaan julkisen sektorin toimia. Tällä hetkellä, mikä tämän elimen nimi on? Voiko? Sata eures millä eurossa on pyrkinyt selkeään politiikkaan. Tarvitaan avointa internettiä. Ensimmäinen toiminnan taso on hyvät, hyvä markkinoiden toiminta ja markkinavoimien toimiminen. Kuluttajat, Euroopan kansalaiset on merkitsevät valtavaa markkinavoimaa silloin, kun markkinat toimivat hyvin. Ja näin on EURES on tuonut esille sen periaatteen, että tarvitaan vahvaa, todellista läpinäkyvyyttä on tiedettävä, mitä tarjouksia televiestintäoperaattorit tekevät Euroopan kansalaisille ja minkälaisia käytäntöjä verkoston hallinnossa käytetään, niin että kuluttajat voivat tehdä oman valintansa. Ja sitten tarvittaessa vaihtaa operaattoria. Tätä seurataan hyvin tarkkaan. Kuluttajan on voitava muuttaa operaattoria niin, että kustannukset eivät ole liian kalli, suuria. Sitten toinen taso on tietenkin valvontaa, sääntelijän on valvottava, on tiedettävä minkälaisia käytäntöjä televisiooperaattorit ovat käyttäneet, jotta sitten tarvittaessa voidaan puuttua tilanteeseen. Ja vielä viimeinen kohta. Sääntelijän on voitava puuttua asiaan tekemällä tapauskohtaisia analyysejä ja varmistaakseen, että että kyseenalaistettu käytäntö todella on ongelmallinen tai sitten ei ole. On siis tehtävä testejä, joilla varmistetaan käytäntöjen oikeutus on varmistettava käytäntöjen tarkoituksesta, ovatko ne suhteellisia, onko mahdollisesti syrjintää, liiallista syrjintää ja näiden testien jälkeen, jotka tehdään siis tapauskohtaisesti, niin tarvittaessa sääntelijä voi puuttua tilanteeseen on todettava, että kaiken kaikkiaan komission ehdotus, ehdotus rakentuu tälle samalle logiikalle. EURES, kuten hyvin tiedetään, ei ole valtavan innostunut ollut tästä asetusehdotuksesta koskien juuri tätä asiaa, niin tässä kohdassa eh, ehdotus on hyvä. Toki lainsäätäjät voivat sitä vielä parantaa, mutta kaiken kaikkiaan Euroopassa on sitä mieltä, että Euroopan komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen. Tässä asiassa ei olemme siitä tyytyväisiä. On selvästi tunnistettava erikoistuneet palvelut, internet, yhteispalvelut, on saatava laajat ja selkeät, selkeät määritelmät, joilla nämä kaksi erotetaan toisistaan erikoistuneet legitiimit palvelut siinä määrin, kun ne eivät kyseenalaista internetyhteyspalveluiden pitää olla täysin avoimia, on täysin järkevä ehdotus, on vahvistettava läpinäkyvyyttä ja eurooppalaisten kansalaisten mahdollisuuksia vaihtaa operaattoria. Täällä on kyllä kaikki ainesosat mukana. Lopuksi vielä lyhyesti muutamia huomioita. Ensinnäkin tämä oikeusväline, joka on valittu direktiiveen vai asetus. Tässä ehdotetaan asetusta. Se sopii kyllä, jos tehdään selväksi, että tarvitaan selkeät periaatteet, koska yleisöä on sääntelypuoleltakin oltava selkeyttä, mutta tarvitaan myös riittävää joustoa, jotta nämä periaatteet voidaan sopeuttaa hyvin erilaisiin tilanteisiin. Euroopan rikkaus on sen moninaisuutta. Televiestintä markkinoita säädellään hyvin yhdenmukaisesti. Olemme siitä hyvin vakuuttuneita, että teemme sen puolesta työtä Eurosista, mutta tilanteita on edelleen erilaisia. Siksi tarvitaan tällaista mahdollisuutta sopeuttaa periaatteita eri tapauksiin. Sitten toinen ulottuvuus koskee sitä, että markkinat muuttuvat nopeasti, internet kehittyy hyvin nopealla vauhdilla. Ne sellaiset käytännöt, joita vielä pari vuotta sitten pidettiin sopivina eikä väärinkäyttöön johtavina ovat ehkä muuttuneet nyt, koska nyt on paljon enemmän, suuremmat kapasiteetit internetissä. Ja tämä vaikuttaa liikenteen hallintaan erikoistuneet palvelut. Sellaisia uusia palveluja voi tulla tulevaisuudessa, joita ei nyt edes tunneta ja voi tulla myös uusia käyttäjiä. Internetin on siis säilytettävä joustavuus, kun asetusmuotoista välineitä käytetään. Toinen huomio koskee eri toimielinten välistä vuorovaikutusta, Euroopan komissio, BEREC ja sääntelijät. Euresissa olemme vakuuttuneita siitä, että jos että, että komission ehdotus on hyvä tässä asiassa juuri siksi, että se on perustunut Eurosin tekemälle työlle. Moninaisuudessaan, rikkaudessaan se on saanut tämän pohjan valmiiksi ja nähnyt, missä joustavuutta tarvitaan. Yksi hyvä käytäntö olisi se, että komissio ei ole koskaan niin hyvä kuin silloin, kun se tukeutuu veresin, eurosin työlle, ja tämä, tätäkin olisi ehkä korostettava, onko tämä hyvä käytäntö. No, jätän, jätän tämän teidän pohdittavaksenne. Kiitoksia. Uh, uh, um, Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu herra Jan Wiesner, joka on ARDn yhdystoimiston varajohtaja. ARD on saksalainen televisiokanava, joten voitte lähestyä tätä ongelmatiikkaa hieman erilaisesta näkökulmasta. Kuoneimmat puheet, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia kovasti kutsusta tähän seminaariin ja tilaisuus samalla sitten tarjoutuu ARDn kannan, kanta kertoa Kuten sanottu, ARD on yksi saksalaisista julkisen palvelun yleisradiokanavista. hän on tullut yksi tärkeimmistä välineistä välittää myöskin meidän sisältöämme, saavuttaa kansalaisemme ja myöskin sitten täyttää julkisen palvelun tehtävämme, niin kuin laissa on määrätty kuten sanottu, avoin internet, joka perustuu äh, parhaisiin käytäntöihin, on varmaan ratkaisevan tärkeä väline äh, tiedon, kulttuurisen moninaisuuden ja äh, media valvotuneisuuden välittämiseksi, mutta sisällöntuottajina me olemme tietysti yhtä mieltä aika monien muidenkin sisällöntuottajien kanssa internetin ongelmiin liittyen tietysti medianeutraalisuus on tietenkin tär- tärkeä edellytys äh, oike- oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi operaattorien ja sisällöntuottajien välillä. Ja samoin myöskin sitten, mitä tulee uusien toimijoiden sisääntuloa. Äh, tämän avoimuus ja internetin syrjimättömyys äh, ovat perusvetureita taloudellisen kehittyneisyyden ja kasvun kannalta ja samoin sitten median pluralismin vartioina. Meidän osaltamme on tärkeää selkeästi painottaa, että avoin internet olkoon normi eikä poikkeus. Poikkeukset eivät saa vaikeuttaa internetin avoimuutta. Me emme tietenkään vastusta mitään tällaisia hallinnoitua erityispalveluja, vaan Tässäkin äh, tämä äh, äh, ehdotuksen määritelmä mm, näyttää meistä aika epäselvältä tältä osin. Mehän käytämme myös, ikä, myös niin ikään tällaisia hallinnoita, palveluja, koska meidän toimenkuvamme ja tehtävämme kuuluu saavuttaa mahdollisimman monta katsojaa ja kuulijaa me, me, me on IPTV-alustoilla omia ohjelmia tarjolla. tarjolla. Kuitenkin äh, kansalaisten ja kuluttajien äh, äh, pitää aina voida rajoittamattomasti saada käsinsä kaikki avoimen internetin välityksellä välitettävä sisältö. Silti tästä, tästä lähdetään. Tämä on erityisen tärkeää maailmassa, jossa telekom-yritykset ovat yhä enemmän integroituja hallitsevat äh, rakenteellisesti viestintää ja äh, myöskin sitten mm, määrittävät sisältöä ja pyrkivät äh, omimaan tietysti yksin oikeuden tiettyyn sisältöihin. Joskus jotkut operaattorit saattavat jossain vaiheessa sitten syrjiä toisia sisällön tuottajia oma omien sisältöjensä välittämiseksi, koska tila, käytettävissä oleva tila usein sitä rajoittaa. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla asianlaita. Ensimmäistä kertaa on kuitenkin erittäin hyvä, että meillä on sitovat varatoimenpiteet, jotka korostavat internetin avoimuutta ja syrjimättömyyttä. Nykyisessä komission, nykyistä komission ehdotusta pitäisi kuitenkin muuttaa monin tavoin tämän päämäärän saavuttamiseksi. Ensinnäkin e, e, internetin saantipalvelujen määritelmät ovat epäselviä. Meistä Verikin määritelmät ovat esimerkiksi paljon selkeämpiä. Sitten tämän parhaiden pyrkimysten periaate pitäisi olla johto tähtenä tässä Harborin mietintö tältä osin on toimi, toimi hyvänä pohjana pitäisi olla myöskin sitten internetin avoimet, avoimet palvelut ja niin sanotut erikois, erityis, erikoispalvelut tulevat vasta sitten toisena, kun internet, avoin, avoin internet on se sääntö ja muut sitten poikkeuksia. Me kaikki olemme tätä tekstiä päntäneet ja joko, jo tekst, tekstin lukukokemus näyttää olevan aika erilainen eri lukijasta riippuen, eli tästäkin, tältäkin osin tarvitaan tekstiin lisää selkeyttä. Kolmannekseen tässä yhteydessä mm, on, olisi, olisi myöskin hyvä, jos artikla 19 ää, selvennettäisiin, koska tässä artiklassahan on ää, tarkoitus mahdollistaa uudenlaiset online-palvelut. Ja siinä pitäisi myös samassa yhteydessä artiklan 19 ja 23 väliset suhteet pitäisi paremmin selventää. Ymmärtääkseni esittelijänne on, on tähän suuntaan menos, menossakin poistamalla, haluamalla poistaa viittauksia artiklaan 19 23. Mitä sitten tulee virtuaalisten integroitujen operaattorien toimintaan, tämä syrjimättömyysperiaate tulisi, periaatteen tulisi vahvistua tässä ehdotuksessa. Ja sitten kauniksi lopuksi, kun sitten avoimissa internetissä valvotaan näitä erityispalveluja, erikoistuneita palveluja. Ne ovat tietenkin tärkeitä. Tämä erityisesti painottuu kulttuuriseen moninaisuuteen ja sen korostamiseen, mutta tässä tulee kysymys myöskin tiedon ja sanan, sananvapaus, samoin kuin sitten median pluralismin. Internethän ei, ei ole ö, osa ö, taloutta, vaan arkielämää. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt on aikaa esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia. Kollegat ja minä voimme esittää kysymyksiä kollegat ensin. Catherine Trotman ensin. Merci. Kiitoksia. Luulenpa, että aina tapa varmistaa läpinäkyvyys on se, että voidaan muut vaihtaa operaattoria, mutta tämä ei enää riitä. Tähän asti päästiin silloin, kun tarkistettiin vuoden 2009 pakettia. Tuolloin oli kyseessä konsensus, mutta se ei nyt enää vaikuta aivan riittävältä, jotta voidaan varmistaa verkon riippumattomuus. Osa keskustelusta, jota täällä korostettiin, haluaisin kiittää vieraitamme, koskee liikenteen hallinnointia ja sitä, kuinka se määritellään ja kuinka sen annetaan kehittyä. Jos liikenteen hallinta, ja sehän on toki tarpeellista ruuhkautumisen, ruuhkautumisongelmien takia, ei voida jättää operaattoreita ilman varalaskeita, eikä voida myöskään hyväksyä, että niistä tulee jonkinlaisia portinvartijoita, Joten tältä osalta mielestäni meidän olisi huomioitava teidän kommenttinne mentävä pidemmälle ehdotuksessamme. Toinen näkökohta, jota haluaisin korostaa, koskee näitä hallinnointia ja palveluita, palveluja. En sitä välttämättä vastusta. Minusta se on mahdollisuus, jota on käytettävä, mutta tämä best effort on kuitenkin säilytettävä best effort-periaate, ja toivon, että parlamentissa voidaan tässä päästä konsensukseen. Best effort-periaate internetissä ei saa jäädä to- taustalle, vaan se on todella otettava prioriteetiksi. Ongelmallista vielä tänä päivänä on se, että jos meillä ei ole mahdollisuuksia selkeillä määritelmillä taata tämä best effort-periaate selkeästi, ja operatiivisesti, niin meillä ei ole tehokkaasti käytettäviä välineitä. Tästä syystä halusin saada reaktion kutsuvierailtamme tähän. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon Katrin. Onko muita kysymyksiä tähän yhteyteen? Olkaa hyvä. I'm sorry because I cannot. Uh, I am, have... Kiitoksia. Minun on kysymys, joka koskee tätä periaatetta, best effort, mikä parhaat mahdolliset pyrkimykset, koska täällä todetaan yksinkertaisesti vain, että tietyissä olosuhteissa ja tietyillä ehdoilla täytyy tehdä parhaansa lähettääkseen tämän tiedon. Mikäli on tietty kaistakapasiteetti esimerkiksi verkossa, niin sitten tulee aina konflikti erityispalveluiden ja kanavien käytön osalta – ja kun on kyse tavanomaisesta avoimesta internetistä, niin mikäli nämä erityispalvelut ovat enemmän toi, voittoa tuottavia, niin tässähän on kaikilla verkonhaltijoilla suuri houkutus korvata erityispalveluilla tämä avoin internet mikäli erityispalveluista tulee enemmän voittoa. Eli best effort-periaate ei ole tarkalleen määritelty. Jos ei sitä tarkalleen määritelty, niin sitten ei voida taata välttämättä palveluiden laatua. Joten taloustieteilijänä olettaisin, että tästä tulee sellainen vaikutus, että loppujen lopuksi avoin internet tässä joutuu sivuraiteille sysätyksi syrjään. Miten te aiotte valvoa tätä eturisteriitä kysymystä? Miten te aiotte sitä hallinnoida? Eh, yes, um... Kiitoksia. Olen pahallani. En tunnistanut teitä ajoissa. Te edustatte siis alueiden komiteaa. Ette ole ihan tavallinen pulliainen suuren yleisön joukosta, vaan alueiden komiteasta, eikö niin? Kollegamme Trotman. Yksi kysymys vain. Asetusehdotuksessa todetaan, että teleoperaattorien eivät välttämättä jakele internettiä sen kaikkien pitää taata siis, että tämä netin jakelu on turvattua. Mitä, mitä, mitä sitten tulee näihin erikoistuneisiin palveluihin, niiden pitäisi, niille pitäisi sitten varata ö, ö, ö, oma tai varataan sitten omaa kaista leveys paremmalla kuvalla alueella ja muulla. Mutta sen ei tietenkään ole sitten tarkoitus sotkea tätä peruspalvelua. E-, eihän internettiä voida syrjiä. Onko, tämmöinen ylipäätänsä mahdollista tai ollaanko nyt ihan väärillä jäljillä? Um, that's all for the... Okay, then I... Selvä. Niin, äh, äh, puhun nyt espanjaa, jos... Ehkä se menee niin nopeammin. Haluaisin sanoa tässä seuraava. Ensinnäkin haluaisin kiittää puhujaa niin kuin jotenkin. Ja sitten haluaisin todeta, että tämä on osa komission ehdotusta Saa nähdä, mitä parlamentissa tapahtuu, mutta nyt tämä ehdotus on jo saanut hyvin laajaa tukea eri sektoreilta, teollisuudelta, joka liittyy informaatio- ja viestintäteknologiaan ja yrityksiltä, jotka toimivat internetissä, mutta sen lisäksi, aivan kuten sääntelyelimen edustaja Ranskasta totesi, on olemassa tukea ja yhteisymmärrystä ja sopimus myöskin Berekin ja komission välillä, joka menee samaan suuntaan. Tämä on tärkeää ottaa huomioon. Aikaisemmin Berek on tehnyt erilaisia analyysejä ja julkaissut kannanotto tästä asiasta – Tämän jälkeen on ollut yhteisökomitea, joka on päätynyt tiettyihin päätelmiin ja käsittääkseni, aivan kuten sääntelyelimen edustaja sanoi, ne, heistä ovat sitä, mitä komissio on ehdottanut. Tällä on suurta arvoa tässä vaiheessa. Nythän puhumme todella yrityspuolesta sääntelyvaltuuksista Euroopan tasolla elimestä, jonka, jossa on mukana kansalliset sääntelyelimet. Ja sen kannasta tämä ei ole mikään pikkujuttu, kun asiaa parlamentissa arvioidaan. Ensin parlamentissa, sitten neuvostossa. Suoraan sanottuna uskon, että tämä on hyvä ehdotus komissiolta. En, olen sitä mieltä, että on saatava aikaan selvyyttä niin, että kaikilla on mahdollisuuksia. Internet on avoin. Avoimuus tarkoittaa, että se on avoin yksilöille ja yrityksille, kuluttajille ja palveluntarjoajille, myyjille ja ostajille. Ei ole rajoitettava sitä, vaan tarvitaan välineitä, jotta mitään syrjintää ei pääse tapahtumaan tietenkin potentiaalisesti saatetaan syrjiä niitä, jotka, joiden pääsy internetiin ei liity yritystoimintaan verrattuna toisiin. Potentiaalisesti ja tämän potentiaalisuuden kanssa on pidettävä varansa – koska jos kaikki säännellään vain potentiaalin mukaan, niin sitten koko nykyhetki ja tulevaisuus lukitaan. Esimerkiksi voitaisiin sanoa, että ei voida antaa lupaa ajaa autoa, koska potentiaalisesti voimme joutua onnettomuuteen ja jalankulkijoiden kanssa, joten tällaisia esimerkkejä voisi olla toki paljonkin. Minusta meidän pitäisi hakea tasapainoa, niin että jokainen sääntely osa, joka koskee eri osa-aluetta, niin Tässähän nyt pyritään laatimaan kokoelmaa periaatteesta, jonka kautta halutaan ilmaista se, että internetiin mahtuvat kaikki, kunhan riskeistä pidetään huolta. Minun mielestäni tämä on hyvin tärkeää. Ja tässä mielessä omassa ehdotuksessaan komission ehdotuksesta kiinni pitäen toimin niin, että korostin syrjimättömyysperiaatetta ja otin mukaan erilaisia huomioita, joilla tätä juuri korostetaan. Jos, jos syrjimistä tapahtuu, niin silloin tietenkin on ponnisteltava tiedä, mihin asti pääsemme jotta voimme kehitellä tätä best effort-periaatetta, eli riittävän palvelutason periaatetta. Aika monimutkaiseltahan tämä tuntuu yleisperiaatteiden tasolla, mutta sitten on välineitä ja on mekanismeja, jos syrjintää tapahtuu. Kansalliset sääntelijät voivat toimia ja jos syrjintä menee pidemmälle, niin sitten on erilaisia menettelyjä kaikissa jäsenvaltioissa, joiden kautta voidaan sitten siirtyä eh, tuomioistuintielle tai hallinnollisesti käsitellä nämä asiat tarpeen mukaan. Olen sitä mieltä, että jo tällaisessa näkemyksessä meillä on avoin internet. Internet, jonka on tarjottava mahdollisuuksia kaikille. Muussa tapauksessahan se, on, se epäonnistuu. On eh, havaittava mahdolliset ongelmat – eikä pidä viitata niin paljon potentiaalisiin ja mahdollisiin ja tällaista spekulointia vähän vähemmän ja, ja, ja mitä kaikkea näistä mahdollisista mahdollisuuksista voi seurata. Sen sijaan tässä asetuksessa olisi korostettava syrjimättömyysperiaatetta ja sitä, missä määrin järkevissä rajoissa voidaan tiettyjä määritelmiä selventää. Tämä on minun kantani ja tietenkin keskusteluja tulemme tässä talossa asiasta käymään ja tässä valiokunnassa. Ja minä olen kyllä optimistinen. Uskon, että aivan kuten Berek komissiokin ovat löytäneet yhteisen sävelen, niin kyllä mekin niin teemme tämän komission ehdotuksen suhteen. Ja niin, tällähän oli toki kysymyksiä alustajille heidän on tietenkin tähän vastattava. Yeah, any, any of you you like to intervene? I mean, there was... Ihan kuka vain voitte vastata. Rova Trautman esitti täällä kysymyksiä. Ja täällä toisetkin edustajat, että olkaa hyvä vain. Täällä oli kysymyksiä, jotka koskivat tätä best effort-periaatetta, riittävän palvelutasoa. On totta, että koko teollisuus on kehittynyt tälle periaatteelle ja kaikki tarjoukset perustuvat tälle periaatteelle. Koko tarjonnan talous perustuu tälle riittävälle palvelutasolle. Kyseessä ei ole järjestelmä, joka olisi täysin vailla valvontaa, jotta tämä vieläkin hyvin toimisi, jotta markkinavoimat toimisivat hyvin, niin loppukäyttäjien kulut kuluttajien on voitava tietää, laatuista palvelua tarjotaan, ja siinä mielessä asetusluonnos äh, äh, vahvistaa velvoitetta äh, käyttää laadun, palvelulaadun indikaattoreita. Ja ellei sitten teollisuus lähtisi tällaiseen katastrofaaliseen negatiiviseen kierteeseen, jossa kapasiteetti romahtaisi, niin silloin sääntelyelin voisi puuttua asiaan ja vaatia vähimmäispalveluja, mutta Toistaiseksi historia on osoittanut, että internetyhteydet ovat yhä vahvempia ja Ranskan tapauksessa operaattorit tekevät investointeja, koska kysyntää on yhä enemmän laatua, halutaan yhä enemmän nopeutta internetyhteyksiltä pyydetään, joten olemme nyt pikemminkin positiivisessa kierteessä, mutta mm, komission ehdotus vielä vahvistaa tätä liikettä. on tärkeää suojata tämä best effort-periaate. Sen takaa tarjonnan periaatteet on myös takeita koskevia periaatteita. Haluaisin vielä hintaan lisätä yhden nolla. Nyt puhutaan kolmessa 30 eurosta, joku viite, viite euro, arvo Ranskan seuraavaksi 300 euroa olisi sitten taattua palvelua varten tämä tariffi taloudellisesti kans, Euroopan kansalaisten oikeus päästä internettiin kyseenalaistettaisiin taloudellisesti, jos näin tehtäisiin. Sitten tästä liikenteen hallinnoinnista. Siinäkin ei pidä antaa ihan vapaita käsiä eikä liikaa rajoittaa. Se, mitä nyt ehdotetaan, vahvistaa jo nykyistä dynamiikkaa ja sen avulla mahdollistetaan se, että ei säännellä liikaa. Nyt nähdään, että vain, vain aikaisemmat rajoitukset poistuvat, kun verkosto kehittyy. Ranskassakin 4G-verkosto kehittyy, joka muuttaa tilannetta edelleen kuluttajien vaikutus operaattoreihin päin on todellinen silloin, kun markkinat toimivat hyvin. Kyllä, kuluttajat vaihtavat tarjouksesta toiseen silloin, kunhan, kunhan he saavat tietoa. Ja tiedon antaminen onkin tässä aivan ratkaisevassa asemassa. Sitten mikäli sääntelyssä on selkeät periaatteet, koskien sitä, että internetyhteyksien on oltava avoimia, ja myös hallinnointia palveluja koskeviin palveluihin kohdistuu sitten suurta painetta. Sääntelijä voi tapauskohtaisesti toimia ja se antaa parastettuja vaihtoehtoja ja selkeitä vaihtoehtoja. Tämäkin on tärkeää. Meille esitellään tämä asia ikään kuin niin, että pitää valmi, valita internetyhteysoikeuden ja hallinnointien palvelujen välillä, mutta eihän tämä näin ole Ensimmäinen erikoistunut palvelu on nimeltään puhelin. Ei kukaan ajatella, että kun meillä on internetyhteys, niin sillä tekosyllä, että se pitää olla täysin avoinen operaattorilla, ei olisi enää oikeus priorisoida puhel- puhelinsoittoa, joka on priorisoitava. Kyllähän kaikki haluavat, että joku haluaa katsoa viimeisen osaan tanskalaista kulttisarjaa, mutta kyllä puheluta menevät siitä yli. Tällainen erikoistuneen palveluiden tarve on kyllä osoitettu, meidän on taattava. Tämä eivät erikoistuneet palvelut ole epälegitiimejä periaatteellisesti. Si, si vous permettez, je vais poursuivre en français. Euh, peut-être deux, deux, deux ou trois éléments. Minäkin voisin ratka- jatkaa ranskaksi vielä pari asiaa. Ensinnäkin tämä prioriteetti ja kysymys, jonka esitettiin siitä, pitäisikö priorisoida näitä best effort palveluja. tämän vähän ristiriitaista verkkojen hallinnoinnista minusta olisi. Tämä olisi taloudellinen virhe. Annan tästä yksinkertaisen esimerkin. IPTV, Triple P ja palveluja internetyhteyden välillä siinä tapauksessa, kun ihmiset eivät katso televisioa, niin koko kapasiteetti voidaan käyttää internetyhteyteen. Silloin kun IPTV on päällä, niin internetkapasiteetti pienenee, mutta ei se tarkoita, ettei sitä ole olemassa. Tämä todistaa se, että silloin kun ei ole riittävästi kapasiteettia, ei ole riittävästi la- kaistaa tarjontaa varten, televisio jätetään pois, mutta tarkoitin vain, että mikäli olisi taattava järjestelmällisesti koko kaistan taajuus, inter- inter, internetille silloin internetin ja television välinen dynaaminen suhde ja se taustalle tämä tulisi paljon kalliimmaksi. Joten tässä on taloudellinen ongelma ja, teho, ja välinen tehokkuutta koskeva ongelma. Meidän on siis oltava hyvin tarkkoja, kun määritelmiä laaditaan ja kun halutaan määritellä tämä best effort-palvelu niin, että se todella jää tällaiseksi best effort-palveluksi. Muussa tapauksessa teemme haittaa taloudelle, toimijoille ja erityisesti asiakkaille. Sitten toinen vastaus koskee tätä dynaamista hallinnointia, ennaltaehkäisyä ja mahdollisuutta ennaltaehkäistä ruuhkautumista. Mielestämme on tarpeellista, että näissä verkonhallintamekanismeissa, jotka teksti mahdollistaa, jotka on mahdollistettavaan lopputekstissä meidän mielestämme Teillä on oltava mahdollisuus ennakoida ja ennaltaehkäistä ruuhkia, eikä ainoastaan hallinnoida verkosta silloin, kun ruuhkaa tulee, eikä vain taloudellista syistä, kun ruuhkaa liikenteen hallinnalla rajoitetaan, niin voidaan tehdä tehokkaita investointeja ja voidaan saada mahdollisimman kustannustehokasta palvelua ja näin voidaan myös vastata kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin kuten muutkin operaattorit, meillekin on hyvin tärkeää, että tarjoamme laadukasta palvelua ja laadukasta internetiä. Haluamme pitää kiinni siitä, että internet on avoin ja että sen kautta voidaan tarjota kiinnostavia palveluja kaikille asiakkaille. Kiitoksia. Thank you. Minä Kiitoksia. No, minäkin sitten mm, puhun Saksaan. Tässä oli jo koko joukko asioista, joita, joita on sivuttu. Rova Trautmanhan viittasi ensin tähän avoimuusongelmaan, problematiikkaan. Sehän on eri, erittäin tärkeä asia, mutta ei ihan riittävä kuitenkaan. Meillä on tietysti tässä sääntelyviranomaisilla on tärkeä rooli näyteltävänä mutta ajatellaan nyt, että näitä erilaisia palveluja tarjotaan tasavertaisesti, mutta yksittäinen, yksittäinen kuluttaja taas on aika moisissa vaikeuksissa yrittäessään saada jotain selvyyttä tähän avoimuuteen. Muuten, mitä, mitä tulee sitten sisä, sisä, sisällön tuottajien ajatellaan, ajatellaan näitä äh, äh, verkon kapasiteettia, kuule, äh, reititin kapasiteettia, kaiken näköistä kaistaleveyksiä, muuta kapasiteettia. Ei sitä ihminen, normaali ihminen edes ymmärrä, miten ne edes toimivat. Että varma asiantuntijakaan, puhumattakaan tavallisesta kuluttajasta. Eli kyllä avoimuudellakin rajansa on, ei siinä mitään siitä liiallinen avoin tiedottaminen tässä, vaan lisää hämmennystä. Sitten toinen seikka, mihin ovat Trotman viittasi, äh, oli tämä äh, avoimen internetin hallinta sitä, jossa äh, viitattiinkin ja vastattiinkin. Kysymys on samasta, samasta infrastruktuurista, jota jaetaan sitten tasapuolisesti tasapuolisesti avoimen ja internetin ja erikoistuneiden palveluiden välillä. Tämä on endemistä, siinä piilevät ongelmat. Komissio on e- ehdotuksessa pitäisi tämä jakoperusteet selventää. Ja sitten tämä recurring and continuous internet, siis tämä toistava ja jatkuva inter, internet on jäänyt puolik, puoliksi määrittelemättä koko tässä asetusehdotuksessa. Ja esimerkiksi tällaiset määritelmät pitäisi tekstistä oikopäätä poistaa. Sitä vastoin olemme alueiden komitean kollegan kanssa yhtä mieltä. Niittäin eh, on aika hankala ymmärtää, jos minä tuon nettiin uusia erikoistuneita palveluja, että sitten eh, eh, joudun sitten jollakin tavalla maksamaan sitä enemmän operaattorille, minkä, mitä kannustimia sitten jäätille operaattorille olla ostamatta näitä enempääkin ja pitää pitäytyä vain näissä peruspalveluissa. Et, e, jos ajatellaan, että toisaalta sitten myöskään, jos pelkästään näitä palveluja tarjottaisiin, niin, niin siinä, siinä soditaan sitten jo vähän tätä koko komission perusajatusmaailmaa vastaan että meidän käsityksemme tästä, tähän, tätä lukiessamme jää se, että että, että komissio haluaa kirjata ja kor, kor, korostaa näiden erikoistuneiden palveluiden tarjous, tarjoamismahdollisuutta. Ja me tietysti haluaisimme, että se tehtäisiin toisinpäin. Että, että, että en, ensinnäkin, että asetus olisi lähinnä olemassa avoimen internetin turvaamiseksi. Ja, ja sitten jo sellaisia erikoistuneita palveluita, joita jo esimerkiksi on olemassakin, niin voitaisiin sitten Äh, tarjota siinä lisäksi, mutta se olisi vasta, vasta toissijaisessa roolissa. Äh, sitten äh, esittelijän kommentteihin, eli että tämä, tämä liikennevertaus oli aika naulan kantaan osu, osuva ajatellen tämä vähän käristettyä tietenkin mediassa esiintynyt tämä, tätäkin, tämäkin asia. Me haluamme tietenkin internettiä ensisijaisesti käyttää viestintävälineenä näin sisällöntuottajana ja, ja reittinä ihmis, ihmisten äh, tykö, jota pitkin sitten lähetämme ihmisille tietoa ja informaatiota ja mahdollistamme sitten erilaisten äh, mielipiteiden äh, vaihtamisen ja sen, sen vuoksi me katsomme, että, että tällainen syrjimättömyys on erittäin tärkeä periaate. Meistä tämä toistaiseksi ei ole riittävästi vielä näistä mediassa säädelty, että on sellaistakin sääntelyä, että pitää, pitää myöskin mahdollisimman hyvin ehkäistä mahdolliset vaara, vaarat, koska niistä sitten on hankala hankkiutua eroon sitten jatkossa, jos ne on. Tässä päädytään tähän tieliikenneesimerkkiin. Onhan, on liikennesääntöjä pilven, pilvin pimein, jotka nimenomaan pyrkivät estämään ennalta mahdollisimman monet vaaratilanteet – Meillä on erilaisia nopeusrajoituksia, väistämissääntöjä ja muita koko, koko joukko liikennesääntöjä, jotka sitten tämä onnettomuudet, onnettomuudet estävät. Emme me tietenkään tarvitse sama, samassa mitassa näitä liikennesääntöjä. Internetin ei tokikaan, mutta, mutta se silti, silti oli, olisi kaikin tavoin suotavaa, että käyttäjät sitten oivaltaisivat myöskin nämä riskit ja että heillä sitten olisi tarjoutuisi mahdollisuus sitten tämän asetusteitse reagoida mahdollisimman nopeasti näihin. Eh, Kiitoksia kun tässä viittasitte yhteen sen juuri, niin haluaisin sanoa sen johdosta yhden asian. Internet on viestinnän alusta. Tämähän on aivan selvää. Kyseessä on teknologia, jonka avulla voidaan mahdollistaa viestintä, pääsy tietoihin paremmin kuin mikään muu alusta koskaan. Se on globaali. Mutta internetiä voidaan käyttää myös parempaan yrityksen hallintaan. Sitä voidaan käyttää myymiseen, ja ostamiseen sitä voidaan käyttää hallitusten asioiden hallinnoimiseen. Internet on todella, todella hyvin laaja viestinnän kenttä, jota voidaan käyttää interaktiiviseen viestintään aivan samanlaisen asian kuin mitä tehdään internetin ulkopuolella. Tätä ei pidä unohtaa. Muussa tapauksessa sitä katsotaan vain yhdestä vinkkelistä. Tällä hetkellä internet on se tekijä, joka tärkeämmällä tavalla saa talouteen dynaamista liikettä. Internetin vaikutus talouskasvuun on aivan valtava. Tämähän on toistettu jo vaikka kuinka monta kertaa, ja näin ollen Euroopan unionin talouden kilpailukykyn vaikuttaa suuresti se, että meillä olisi yhteinen näkemys, kokonaisvaltainen, ei poissulkeva näkemys tästä asiasta. Jos määrittelemme vain yhden sektorin siitä, siis tämän viestintäpuolen, niin se on kyllä suuri ongelma. Siksi olen sitä mieltä, että meidän on ponnisteltava, jotta meillä olisi tällainen osallistava, inklusiivinen periaate, eikä poissulkeva periaate, Aivan kuten internetin ulkopuolellakin, tässäkin tarvitaan asianomaiset välineet, aivan kuten Ranskan sääntelyelimen edustaja tällä sanoi. Kansallisilla sääntelijöillä on välineitä, Berekillä on välineitä, on seurantaa, on valvontaa, on erilaisia menetelmiä, joilla voidaan valvoa, tapahtuuko syrjintää vai ei. Tietenkin järjestelmää voidaan aina parantaa, mutta olen sitä mieltä, että keskeinen ydin tässä on tämä ottava, integroiva näkemys, näkemys ja näkökohta niin, että annetaan kaikille mahdollisuuksia ja taataan, että kaikki voivat äh, tästä hyötyä. Minusta tämä on periaate, jota ei pidä unohtaa. Eh, pasamos al Eh, también me ha preguntado usted antes, me parece... Niin, eh, tai, tai sitten kysyä tuosta artiklasta 19. Ehdotin, että se poistettaisiin tässä seuraavassa plane, paneelissa tullaan keskustelemaan käyttöoikeustuotteista ja voimme siihen sitten puuttua. Mennään nyt seuraavaan paneeliin. Siellä meillä on neljä näkökohtaa mukana komission ehdotuksesta Ensinnäkin tämä yhteinen valtuutus eri jäsenvaltioissa toimimista varten, käyttöoikeustuotteet ja Euroopan sääntely eli BEREKE. Tässä meillä on ensimmäisenä BEREKin puheenjohtaja herra Kannellos, seuraavana herra Gambardella. Hän on Etnon johtokunnan puheenjohtaja ja sitten lopuksi herra Whitchurch, hän on bt ryhmä siis British Telecomin Euroopan asioiden varapuheenjohtaja. Aloitamme Berekistä, olkaa hyvä. Eh, dear Mrs. Sartori. Arvon Rova Sartori, Rova Castillo, arvoisa tetra valiokunnan jäsenet. Olen Berekin puheenjohtaja, eli Euroopan teleliikennealan sääntelijöiden järjestön Puheenjohtaja, haluan ensinnäkin kiittää siitä, että meidät kutsuttiin tänne tärkeään kuulemiseen. Kuten te tiedätte, BRG tukee hyvin voimakkaasti kohdennettua harmonisointia. Itse asiassa olemme aktiivisesti pyrkin saamaan tällaisen sääntelylähestymistavan aikaan EU-ssa sen jälkeen, kun perekasetus hyväksyttiin vuonna 2009. Olen varma, että suurin osa teistä tunteekin meidän kantamme, jonka annamme 16. syyskuuta ja meidän yhteenveto kertomuksemme lokakuuta 2013. Näissä asiakirjoissa selkeästi ilmaisimme, että olemme samaa mieltä korkean tason poliittisista tavoitteista liittyvät Connected Continent-pakettiin. Nimittäin pyrimme edistämään teleliikennealan sisämarkkinoita ja luomaan optimaaliset olosuhteet, jotta voidaan enemmän investoida tähän alaan Euroopan kuluttajien kannalta ja talouden kannalta järkevällä tavalla. Omassa puheenvuorossani lyhyesti käy lävitse nämä kolme seikkaa, jotka ovat tänään. Ensinnäkin sen, että on yksi yhteinen lupa, luvanantomenettely ja toiseksi, miten suhtautua näihin käyttöoikeustuotteisiin ja sitten tämä kolmas seikka. 17. lokakuuta kannanotossaan perikö ilmaisi tukensa sille, että poistettaisiin turhat esteet räätyyttävistä palveluista kautta EUn. Meidän riippumaton ilmemme on myöskin ollut täysin vakuutunut siitä, että tähän tavoitteeseen voidaan päästä yksinkertaisella tavalla, joka varmistaa sen, että ennakoitavuus ja oikeuden varmuus toteutuvat. Ehdotuksemme tähän suuntaan keskittyvät siihen, että haluamme harmonisoida, harmonisoida ilmoitusmenettelytä. Tämä liittyy myöskin perikin aiemmin tekemään työhön. Yksi ainoa ilmoitus eurooppalaisissa puitekehyksissä luo oikean tasapainon yhtäältä tällaisen helpon luvanantomenettelyn ja toisaalta helpon markkinoille pääsyn välille toimijoiden kannalta. Lisäksi kansallisten sääntelyviranomaisten täytyy varmistaa perusmarkkinavalvonta. Tältä pohjalta me voimme ryhtyä tekemään työtä tulevina kuukausina tämän edellyksen hyväksi. Tämä oli pitkälti samansuuntainen kuin se ajatus, jonka Itävaliokunta mietintöluonnoksessaan esitti. Aivan erityisestikin täytyy yksityiskohtaisesti määritellä harmonisointiluvan ilmoitusmenettely mukaan luettuna yksi ainoa ilmoitusmenettely yhden lukun järjestelmä. Olemme tekemässä yksityiskohtaiset ehdotusten vuoden 2014 aikana. Täten voimme helpottaa lainsäädäntöprosessia. Mitä tulee näihin käyttöoikeustuotteisiin ja oikeussuojakeinoihin? Me katsomme, että olisi parempi, että kun tarkastellaan tukkupuolen käyttöoikeustuotteita. Täytyy ottaa huomioon tekniset erityispiirteet. Bergin mielestä kaikkien soveliampien keinojen käyttö täytyy hoitaa siten, että otetaan huomioon olemassa oleva teknologia ja kaupalliset tarpeet eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi täytyy varmistaa, että tämä on dynaaminen prosessi, joka muuttuu tarpeen myötä. Itrain mietintöluonnoksessa Tätä peräänkuulutaan niin ikään. Berek ehdottaa, että kehitetään parhaita käytänteitä silloin kun on kyse eurooppalaisuisesta käyttöoikeustuotteista ja niiden tukukaupasta. Meidän täytyy ottaa huomioon toimijoiden ja asiakkaiden tarpeet ja varmistaa se, että tekniset erityispiirteet jatkuvasti uudenaikaistetaan ja pysytään perässä markkinoiden kehittymisen myötä. Perek itse katsoo edelleenkin, että Perekin institutionaalinen rakenne oli erittäin huolella valittu, ja tämä varmistaa sen riippumattomuuden ja puolueettomuuden. Kaikki muutokset, mitä tapahtuukin, ja mitä, tarvitaankin, mitä muutoksia tarvitaankin perkin toiminnan parantamiseksi. Kaikki nämä otetaan huolellisesti huomioon. Euroopan parlamentin perkin arviointi mietintö otetaan asianmukaisella tavalla huomioon. Pidämme hyvänä ITREn ehdotusta, jolla pyritään harmonisoidaan toimia ja sitä, että kaikki kansalliset sääntelyviranomaiset pääsevät seuraamaan Berkin työtä. Tämä mahdollistaa myöskin sen, että voidaan yksinkertaistaa tätä ilmoitusmenettelyä. Luonnollinen vaatimus sille, että kaikki hoituu juohevasti, on se, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat sellaisia, että ne ovat vastuussa oikeudellisestikin katsottuna luvantannuttomenettelystä. Katson, että valitettavasti tänä päivänä näin ei ole kaikkialla EU-ssa vielä. Lopuksi vielä Haluaisin ilmaista, kuinka sitoutunut BEREC on tekemään yhteistyötä kaikkien institutionaalisten toimijoiden kanssa, jotta päästään tähän lopputulokseen, eli asetukseen, joka palvelee pitkän aikavälin tavoitteita ilman, että tässä millään tavalla vesitetään niitä saavutuksia, joita eurooppalaisessa sääntelykehyksessä toistaiseksi on saatu aikaan. Kiitos paljon. Muchas eh, gracias, eh, Mr. Canelos. Suuret kiitokset, herra Canello. Berekin puheenjohtaja seuraavaksi. Herra Gambardella, hän on Etnan puheenjohtaja. Chairwoman, Dear Chairwoman Amalia Sartori, dear Rapporteur. Hyvä puheenjohtaja Sartori, hyvä esittelijä Pilar de Castillo, arvon Euroopan parlamentin jäsenet. Suuret kiitokset tästä mahdollisuudesta osoittaa sanani teille tässä hyvin sopivan aikaan tapahtuneessa kuulemistilaisuudessa. Euroopan parlamentti on Euroopan kansalaisten koti. Se on meidän kotimme kaikki keskustelut tässä parlamentissa ole, ovat äärimmäisen arvokkaita. Täällä on ilmaistu kantoja koskien niitä politiikan linjoja, joita teidän olisi edistettävä, jotta Euroopan sähköisen viestinnän sektori pääsisi tästä laskevasta suunnasta uuteen nousuun. Luulenpa, että meidän, meidän kantamme on hyvin selkeä. Tarvitaan lisää ennakoittavuutta. Tässä olen yhtä mieltä Berekin ystävämme kanssa. Tarvitaan oikeusvarmuutta, tarvitaan yhtäläiset kilpailuolosuhteet kuluttajille ja yrityksille kaikkialla internetin arvoketjussa. Näiden on oltava johtonuorana kaikessa uudessa lainsäädännössä teollisuutemme käy globaalia kilpailua. Siellä on uusia pelaajia mukana. Meidän on sopeutettava politiikan linjoja muuttuviin markkinoihin. Eikä näytä siltä, että tilanne ei ole enää sama kuin 15 vuotta sitten. Meidän on sopeutettava sääntelyjärjestelmäämme. Sen on oltava sellainen, että se sopeutuu uusiin haasteisiin. Mulla on nopeammin sopeutettu sääntelyä yritysten ja kuluttajien hyväksi. Tämä on pidettävä mielessä ja meidän on rakentavalla tavalla tehtävä työtä lainsäädäntöprosessissa, Euroopan parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa. Olen vakuuttunut siitä, että lainsäädännöllinen keskustelu tässä parlamentissa voi tuoda hyviä tuloksia kaikille, erityisesti Euroopan kansalaisille ja voidaan saavuttaa digitaalisen agendan tavoitteet. Euroopan komission ehdotus on yksi askel tähän suuntaan, erityisesti koskien taajuuspolitiikkaa. Arvostamme suuresti esittelijän tekemää työtä, erityisesti Pilar del Castillon tekemää työtä. Kuten sanoin, se on tärkeää meille, jotta epävarmuutta voidaan vähentää, jotta voidaan välttää teollisuudelle sääntelystä koituvia ongelmia. Euroopan on oltava kunnianhimoisempi, varsinkin nyt kun Eurooppa on muiden alueiden jäljessä. Asettuus ehdotus olisi nähtävä lähinnä kasvun välineenä. Lainsäätäjät voivat todella toimia niin, että tämän paketin kanssa voidaan rohkaista investointeja ja saada kasvu vauhtiin. Siksi pyydämme, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät oikean lähestymistavan, jonka avulla voidaan lyödä, luoda investointiystävällinen ympäristö. Haluaisin lyhyesti todeisin joitakin kohtia, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä ja jotka katsovat tulevaisuuteen. Nopeat yhteydet internetiin on kaiken perusta, niin kuin täällä on sanottu. Se on modernin digitaalisen talouden perusta. Se mahdollistaa innovaation, palvelut älykät verkot, big data ja monet koulutus- ja terveyskysymykset kuuluvat tähän myös. Euroopan on jäljessä maailmanlaajuisesti. Tässä neuvoa antavassa komiteassa, jossa on todettu, että viiden, viiden vuoden kuluessa investoinneet ovat laskeneet 2 prosentilla vuosittain muualla. Noin 2 prosentilla on ollut kasvua saman ajanjakson kuluessa. Näillä markkinoilla on hirvi, hirmuista kilpailua, ei ainoastaan nettioperaattoreiden välillä, vaan myös suurin internetyhtiöiden välillä. Meidän sektorimme sääntely ei sovellu tähän uuteen kilpailuympäristöön. Tarvitsemme selkeän sääntelyagendan, jotta voimme lähteä kalliisiin infrastruktuuriinvestointeihin. Nykyisen sääntelyn puitteissa on pystyttävä tekemään nämä investoinnit mahdollisuutta ei pidä saada valuman hukkaan, niin internetiä on käytettävä välineenä, jolla tähän suuntaan mennään, samalla kun taataan korkeatasoinen kuluttajien suoja, jolloin kuluttajat voivat valita sekä televiestintä että internetpalvelun tarjoajat. Uskomme että todelliset yhtäläiset ähm, kilpailusuhteet vielä puuttuvat komission ehdotuksesta. Meidän ei pidä kohdella Euroopan kansalaisia niin, että heillä ei ole mitään oikeuksia näillä viestintäpalvelujen muiden internetpalvelujen alalla. Televiestintäsektorilla avoimuus, läpinäkyvyys, syrjimättömyys, siirrettävyys ja muut periaatteet on oltava sovellettavissa myös internetin palvelun tarjoajille lähentyvillä markkinoilla. Tämä hyödyttää kuluttajia ensisijaisesti ja sitten sillä voidaan myös varmistaa, että Euroopan taloudelliset toimijat voivat kilpailla mm, oikeudenmukaiselta pohjalta. Lyhyesti haluaisin käsitellä nykyisen instituutioiden puitteiston uudistumista erityisesti Euroopan komission ja Berekin välistä yhteistyötä. Kun katsotaan nykyistä toimielijänä rakennetta, periaatteena pitäisi olla sääntelyyn, että sitä tehdään tiliä. Joskus prosessit ovat hitaita ja näkymykset ovat erilaisia. Tämä aiheuttaa sääntelyyn epävarmuutta. Tiedämme, että kaikkien vähiten tarvitaan epävarmuutta sääntelyn alalla. Pitkän aikaa Euroopassa on keskitytty mahdollisiin vääristymiin, mark, vääristyneihin markkinoihin. Tällaista vaarat on vältettävä. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että televiestintäpuitteet tarkastellaan uudelleen seuraavalla mandaatilla, mutta meidän olisi hyödynnettävä mahdollisuutta ja toimittava yhteistyössä niin, että saadaan aikaan konkreettisia sääntöjä, joilla voidaan kanavoida investointia nyt ratkaisella hetkellä ratkaisella sektorilla. Emme, meillä ei ole varaa menettää aikaa nopeasti liikkuvilla eteenpäin menevillä markkinoilla. Kiitoksia. Eh, please, eh, Mr. Whitchurch, eh, the floor. Kiitoksia sitten herra Whitchurch. Um, thank you. Kiitos kovasti puheenjohtaja, hyvät ITRE-valiokunnan jäsenet. Iltapäivää vaan kaikille. Minä olen tietoinen eh, siitä, että, että tässä mediassa ei eh, niinkään ole puhuttu näistä eh, liitettävyysvälineistä eikä käyttöoikeuksista ja muista muiden kustannuksella. Mm, just as introduction, BT is serving customers. Noin, tar- tarkoituksena on siis palvella asiakkaita mukaan yli 170 maata. Olemme onnistuneet hyvinkin paljon investoimaan erittäin vaikeina aikoina, miljardeja suorastaan kuitu, valokuitu internettiin. Lisäksi urheiluoikeudet ja sisällön tuottaminen – ja valokuiton perustava internet, olemme onnistuneet tiimistämällä merkittävästi tarjoamme palveluita myös kerrotaan suurille yrityksille eri puolille Eurooppaa. Ja olemme pyrkineet keskittymään komission ehdotuksen juuri tähän pääsyyn ja pääsypuoleen. Mitä sitten asiakkaata, minkä tyyppistä asiakkaista me puhumme, kun me puhumme siitä, että palvellaan asiakkaita yli kansallisten rajoilla olemme keskittyneet monissa paikoissa toimimiin monikansallisiin suuryrityksiin. Niillä on erittäin monimutkaisia tarpeita. En usko, että kukaan oma, kukaan tullut mukanaan kiikareita, että näkisi tarkalleen, mitä tämä kuva näyttää, mutta kuitenkin meillä on erittäin suuria yrityspuolen asiakkaita, jotka, jotka käytiin nopeaa pörssikauppaa ja toimenpiteen toimiala on erittäin monimutkainen ja silloin nämä käyttöoikeustuotteet eivät aina välttämättä ole soveliaita, markkinoille soveliaita käyttöoikeustuotteita. Tällä palvelulla on erittäin suuri vaikutus. Yli 40 prosentista työllisyyden kannalta ja 50 prosentista liikevaihdon kannalta on kyse. Ja on hyötyä siitä, että on yksi ainoa eurooppalainen yleiseurooppalainen palveluntarjoaja. Kaikki pitäisivät ajatuksesta olisi yksi aina palveluntarjoaja, vain puolista tutkimuksessa sanotaan, että tämä ei oikeastaan ole käytännönläheinen vaihtoehto. Miksi tämä sitten ei ole käytännönläheinen hyvä vaihtoehto? Osittain tämä johtuu siitä, että on niin suuri ristiriita näiden käyttöystuotteiden osalta Euroopassa. Tässä on niin tällainen pikakuva, lyhyt kuvaus siitä, minkä tyyppisiä tuotteita on ja minkälaista erityistä sääntelykohtelua nämä tuotteet saavat. Komissioita on joillakin aloilla kritisoitu siitä, että on riittävästi antanut näyttöä siitä, että ongelma on olemassa, mutta me katsomme, että tämä on kuitenkin alue, jolta on hyvin, hyvinkin paljon näyttää siitä, että ongelmia on. Sisäiset ristiriitaisuudet johtavat siihen, että palvelun tarjonnassa on puutteita, kun tarkastellaan maksuja ja kustannuksia tässä arvoketjussa – aina ei ole vaihtoehtoisia palveluntarjoajia, asiakkaiden tai loppukäyttäjien kannalta katsottuna. Joten mitä me se voimme tehdä? Tarkoituksena on yksinkertaistaa luvanantomenettelyitä. Tämä voisi auttaa. Mutta emme katso, että tämä on kaikkein suurin este pääsylle. Kriittinen tekijä meidän mielestämme on tämä sääntö, joka koskee pääsyä, ja tämä on taloudellisesti katsottuna erittäin tärkeä seikka. Mitä me tarvitsemme uskoaksemme? On ensinnäkin se, että tarvit, tarvitaan tällaisia tukkupuoleen käyttöoikeustuotteita, jotka on tarkalleen räätälöity tarpeita varten. Kriittinen elementti on myöskin internetpääsy, tukku, myynti, bittivirta, kysymykset ja nämä muuta. Lisäksi täytyy sääntelyn kautta varmistaa se, että avoimuutta on riittävästi, syrjimät, syrjintä ei, ei esiinny niin poispäin. Eli sääntöjä täytyy saada kuntoon. Mitä johdonmukaisuuteen tulee? Tarvitaan johdonmukaisuutta kautta jäsenvaltioiden, koska me arvostamme kyllä niitä pyrkimyksiä, joita Berek ja komissio ja parlamentti ovat tehneet harmonisoidin edesauttamiseksi. Siitä huolimatta on 28 kansallista sääntelyä ja 28 väärässä markkina-asemassa olevaa toimijaa, joten markkinat ovat kovin sirpaloituneita. Johdonmukaisuutta olemme pyrkineet saamaan aikaan omassa lähestymistavassamme. Kannattaa kenties myöskin huomauttaa, että kun tarjoaa palveluita Euroopan laajuisesti, on mahdotonta saada mittakaavan etuja ja luoda tällaisia fyysisiä verkkoja joka paikkaan. Tämä ei ole mahdollista, joten säännellyt käyttöoikeustuotteita ovat siksi tärkeä kysymys. Mitä tulee sitten virtuaalituotteisiin, tuotteisiin, joihin komissio on tehnyt ehdotuksensa? Fyysinen pääsy ei aina tule olemaan mahdollista joten tuotteet ovat merkittävässä asemassa. Ymmärrämme täysin Perekin ja muiden näkemykset, kun ne vastustavat tätä ja sanotaan, että pitäisi prioriteettina pitää näitä virtuaalisia, ei niinkään konkreettisia fyysisiä tuotteita. Sääntelyiden täytyy kuitenkin katsoa vaihtoehtoja senkin kun kyse virtuaalisista käyttökustuotteista ja niiden käytöstä ja sovelluksista. Tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, kun tällä hetkellä on sen laita. Joten lyhyesti vielä. Tuemme periaatteessa sitä, mitä komissio ehdottaa, erityisestikin mitä tulee Ethernetä pääsystä ja niin poispäin, mutta katsomme, että esitystä voisi parantaa sen sijaan, että sitä karsitaan. Nähdäkseni parlamenttiin pitäisi liputtaa seuraavan välitarkastuksen yhteydessä juuri tätä pääsykysymystä. Tämän puolesta pitäisi liputtaa. Mikäli halutaan Euroopan laajuisia yrityksiä, meidän muuta ne, näiden myötä saamme talouskasvua ja, ja työpaikkoja. Jotkut ovat katsoneet, että jopa 50 miljardia euroa vuodessa saattaa olla vaakalaudalla tai kyseessä. Tämä osoittaa, kuinka suuresta arvokasta on kyse, joten pääsykysymys on tässä erittäin tärkeä, se täytyy hoitaa kuntoon. Eh, se abre ahora el No niin, nyt aloitamme kysymyssession. Aloitetaanpa jäsenistä. Alueiden komiteallakin saattaa olla jotakin sanottavaa tähän asiaan. Mikäli ei näin ole, niin annan puheenvuoron jäsenille. Catherine. Kiitos Pilar. Tästä EU-valtuutuksesta aivan lyhyesti. En nimittäin löytänyt ketään joka olisi varsinaisesti tukenut ehdotusta tällaisenaan. Sen sijaan kuulin kyllä paljon päällekkäisyydestä ja monimuotoisuudesta. Berek on tehnyt ehdotuksia yksinkertaistetusta lomakkeesta. Tämä on mahdollinen reitti yksinkertaistamista varten ja kun haetaan tietyn tyyppistä käytännöllistä ja selkeä harmonisointi mahdollisuutta näistä harmonisista tuotteista. Tällaiset voivat olla joskus hyödyllisiä, joskus ainoita mahdollisuuksiakin, mutta vaikuttaa siltä, että nämä tapaukset ovat kuitenkin vähemmistössä, enkä oikein ymmärrä, miksi komissio on hallinnut tätä keinoa näin yleisesti käyttää ja siitä tehtiin ikään kuin järjestelmällinen vaihtoehto. Kaksi kysymystä Nykylainsäädäntö käsittääkseni jo mahdollistaa, että sääntelyt voivat tätä keinoa käyttää, jos sitä pidetään tarpeellisena. Miksi on näin paljon kiinnitetty huomiota tähän, että ensinnäkin rajoitetaan merkittävästi kansallisten sääntelijöiden liikkumavaraa, lähetetään samalla negatiivinen signaali joka vaikuttaa investointien skaalaan. Sitten vereikistä olen tehnyt varjoesittelyiden kanssa työtä. Mietinnöstä jo äänestettiin täysistunnossa ja se on hyvin tasapainoinen. Hallinnointia voidaan varmasti parantaa. Olen aivan yhtä mieltä esittelijämme kanssa, Pilar de Castillon kanssa. Puheenjohtaja on valittava jäsenten keskuudesta. Voidaan valita tämä mandatin kesto on ehdotettu, että se otettaisiin mukaan Connect-pääosaston. Minun käsittääkseni tämä ei ole ehdotus, joka voitaisiin hyväksyä. Nyt kun pyritään vahvistamaan, pyritään vahvistamaan BEREKin riippumattomuutta kansallisiin sääntelyihin nähden ja Euroopan toimielimin nähden, joten minun mielestäni tämä Euroopan parlamentin näkemys, johon se on keskustelussa pyrkinyt tuntuu sopivammalta. Olisin halunnut kuulla, mitä mieltä paneelin edustajat ovat tästä asiasta. Eh, eh, Otetaan ensin jäsenet ja sitten yleisen kysymykset lopuksi, jos ehdimme. Toivon, että ehdimme. Onko muita kysymyksiä jäseniltä? Minäkin haluaisin tähän asiaan jotakin sanoa. Olen tehnyt jo joitakin ehdotuksia, jotka eroavat komission ehdotuksesta. Berekistä ensinnäkin, se on viimeisen asian, johon kollega Trautman puuttui, aivan samasta syystä, mistä hänkin tässä puhui. Tarkoituksena on säilyttää Berekin riippumattomuus suhteessa jäsenvaltioihin ja yhteisön toimielimin, taikka lähinnä komission tässä tapauksessa. Se, mitä minä ehdotan, ja koskee sitä, että vahvistettaisiin ja helpotettaisiin Berrekin työtä. Edelleen kansallisten sääntelijöiden pitäisi saada riittävät, riittävän homogeniset valtuudet niin, että kaikki kansalliset sääntelijät voivat osallistua Berekin päätöksentekoprosessiin, koska joillakin elimillä ei ole valtuuksia asioissa, joissa Berekillä on valtuuksia, ja tämä on epäsymmetrinen tilanne, ja se vähentää Berekin toimintakykyä. Sitten näistä käyttöoikeustuotteista, erityisesti liittyen internettiin, internetyhteyksiin. Robert Trutman tästä jo puhuikin. Olen tavannut paljon enemmän sellaisia tahoja, eri luonteisia tahoja ja henkilöitä, joita tämä asia koskettaa, jotka ovat suhteutuneet kriittisesti komission ehdotukseen kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että halutaan antaa prioriteetti tuotteille, joka ei välttämättä ensisijaisesti vastaa enemmistön tarpeisiin tietyillä kansallisilla markkinoilla, mutta myös siksi, että ajateltiin, että joka tapauksessa kyseessä oli aloite, josta ei olla käyty riittävää keskustelua ehdotus ikään kuin ei tuntunut kypsältä. Että olisi ollut tällainen jäsennelty julkinen kuuleminenkin ja olisi saatu eri, eri näkökannat esille. Tässä asiassa minä ehdotan, että poistettaisiin säännökset, jotka koskevat näitä internetin käyttöoikeus tuotteita. Mielestäni olisi tärkeää tietää, miten nämä tarpeet vastaavat kysyntää, missä määrin olisi pyrittävä homogeneisoimaan joitakin näistä tuotteista ja missä määrin olisi annettava prioriteetti tietyille tuotteille. Toin esille sen, että kun puitedirektiivi direktiiviä, joka koskee sähköistä viestintää, kun sitä tarkistetaan, niin muuten ehdottinkin päivämäärää, nimittäin tätä prosessia varten ei ollut mitään päivämäärä Ehdotin heinäkuuta 2016 ja että silloin tämäkin asia otettaisiin mukaan tarkistusmenettelyyn. En oikein ymmärtänyt, mitä BTN edustaja sanoi, mutta ymmärrän oikein hyvin tämän logiikan, että business to business asiassa on tärkeä tuotteiden harmonisointi ja on, ymmärrän hyvin, että se helpottaisi tilannetta. Se on oikein järkevä, järkevä ehdotus, mutta minulla on käynyt niinkin, että riippuen siitä, kenen kanssa tästä puhutaan, joillakin harvoilla oli myönteinenkin asenne sen suhteen, että otettaisiin mukaan jo, nämä käyttöoikeustuotteet jossakin mielessä, mutta kaikki osapuolet näkevät tämän omalla tavallaan kaikki ikään kuin räätälevät itselleen nämä tuotteet, että se olisi tietylle sektorille tai maalle kiinnostava, riippuen siitä, mistä yrityksestä ja mistä sektorista on kyse. Ja tästä on todettava, että olisi todella käytävä perusteellista keskustelua asiasta Muussa tapauksessa kukin näkee tämän asian omasta vinkkelistään ja ei se ole kovin kiinnostavaa, jos ajatellaan homogeenisuutta. mikäli näkemykset ovat näin yksilöllisiä. Joten Euroopan parlamentissa tietenkin keskustellaan tästä ehdotuksesta, niin joka koskee, että lykätään tämä asia. Käydään siitä keskustelua. Niitä voidaan käydä puitedirektiivin puitteissa tai jopa sitä ennenkin, mikäli tarve nousee. Sitten tästä EU-valtuutuksesta Minäkin uskon, että se on hyvin tarpeellinen. Eroavaisuuksia on paljon ja vaikka meillä olisi yksi valtuutus skenaario tai järjestelmä, niin jäsenvaltiosta riippuen lisätään tiettyjä vaatimuksia ja silloin on hyvin vaikeaa saavuttaa hyödyllistä ja tehokasta sääntelyä. Ja näin ollen ehdotin, että meillä olisi yksinkertaistettu valtuutus jonka kautta voitaisiin tunnustaa oikeus toimia tietyssä jäsenvaltiossa. Ja se muoto olisi samankaltainen, jotta se olisi tehokas. Tämä oli komission tavoite. Mielestäni komission ehdotus oli kuitenkin vielä hyvin monimutkainen. Parlamentissa meidän tehtävänämme on pyrkiä yksinkertaistamaan sitä. Kysymyksiä ei oikeastaan ole ollut, mutta haluaisin kuitenkin antaa vielä mahdollisuuden paneelin jäsenille tehdä vielä lisää huomioita, mikäli näin haluatte. Olkaa hyvä. Eh, en voi muuta kuin ilmaista tyytyväisyyteni sen johdosta, että Rova Trotman esitti tämän kysymyksen. ei se olisi soveliasta puuttua perinkin kantoihin on täysin selkeää, että mitä kantaa asettaa kyseenalaiseksi. Yksinkertaistamiseen pyritään. Tässä soitetaan if broken, don't fix it, eli jos jokin ei ole rikki, ei kannata ryhtyä sitä myöskään korjaamaan. Me pidämme parempana tätä paljon yksinkertaisempaa lähestymistapaa verrattuna home host lainsäädäntöön sääntelyn. Mitä tulee käyttöoikeustuotteisiin ja niin harmonisointiin? Vereke tunnustaa tarpeen taata operaattoreille oikeus näin, saada pääsy näihin korkealaatuisiin käyttöoikeustuotteisiin. Ei kannata ryhtyä luomaan yhden koon järjestelmää, vaan tarvitaan sellaista riittävää joustavuutta, joka soveltuu sitten kaikille markkinoille 28 maassa. On erilaiset markkinan rakenteet ja erilaiset kaupallisten toimijoiden tarpeet vaihtelevat hyvin suuresti maasta toiseen. Miten tämä nyt sanoisin? Ei ole mitään osuutusta siitä, että markkinoille syntyisi häiriöitä tuotteiden tule, markkinoiden toimisesta, mutta yksi koe ei todellakaan sovi kaikille. Markkinoilla, mikäli on häiriöitä tai ongelmia, meillä on teknisiä ja juridisia keinoja puuttua näihin häiriöihin tai ongelmiin. Mitä tulee Berekkiin, me olemme valmiita tarkastelemaan parhaita käytänteitä ja parantaa sääntelykäytänteitä. Mitä tulee teidän viimeiseen huomioonne, joka liittyy Berekin tapaan toimia tai perekin johtamiseen. Meidän riippumattomuutemme on, riippumattomuutemme on tava, taattu suhteessa sidosryhmiin ja kansallisiin sääntelyviranomaisiin. Mitä teidän ehdotukseenne taas tulee, joka liittyy siihen, miten Berekin johtaja valitaan? Johtajan valitsevat jäsenet tai johtajan valitsisivat jäsenvaltiot. Tämä olisi erittäin mielenkiintoinen ajatus. Ensi viikolla Budapesti järjestää meidän täysistuntomme. Tulen siellä ottamaan tämän esiin keskustelussa kollegoiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Onko vielä muita huomioita? Sí, aquí hay eh, dos eh, personas que quieren intervenir que están en el Täällä on vielä pari henkilöä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. He ovat seuraavasta panelista? Niin hetkinen, het, hetkinen. Eli toimitaanpa vähän joustavasti, koska eihän meillä ole tässä niin paljon kysymyksiäkään parlamentin puolelta, joten annan puheenvuoron teille. Mutta ymmärsin, että meidän pitäisi siirtyä seuraavaan paneeliin, että pääsemme loppuun, mutta kun meillä on lopussa aikaa, niin sitten mahdollisuuksien mukaan, mikäli aikaa on, ja luulen, että aikaa kyllä on, sen jälkeen kun olen antanut puheenvuoron komissiolle, meillä on vielä aikaa käydä keskustelua yleisönkin kanssa. Näin mahdollisimman laajasti saadaan kaikki ajatukset ja kannat esille. Hyvin lyhyesti kommentti näihin käyttöoikeustuotteisiin, niin ainakin kuvittelen, niin sitten siirrytään seuraavaan paneeliin. Kiitoksia. Perdon, perdon, perdon. Eh... Niin, anteeksi vain. Gambardella juuri aloitti. Ihan, ihan äh, muutama kommentti ennen kuin annan sitten puheenvuoron eteenpäin kollegoille. Ensinnäkin on minusta tärkeää, äh, toistan tässä äsken sanomani, eli että, että me etnossa äh, olemme sitoutuneet tekemään työtä rakentavalla tavalla. On tärkeää, että on tällaisia, tällaisia vasta pelureita kuin parlamentti ja komissio, ja jos sitten ratkaisuja hiotaan niin kompromissihengessä, niin tästä varmaan löydetäänkin. Mutta meillä on kuitenkin tärkeä yrit, sanoitte juuri äh, avainsanan yksinkertaistaminen, äh, esittäjä ja sanoi sen, mutta moraaleja ei voi äh, yksinkertaistaa. Jos ajatellaan tätä keskitettyä EU-valtuutusta niin- ja lisää yksinkertaisuutta siihen, Euroopan unionin järjestelmä on maailman monimutkaisin. Sitä, sitä paitsi me olemme maailman säännellyn alue alue. Me, mutta mutkat on vedet, mutkia on vedettävä suoraksi. E, meillä on liian paljon oikeudellista epävarmuuttakin tässä kaikessa. Ja e, meidän pitää e, vähentää tätä epävarmuuden tasoa. Se on meille tärkeää, kaikkein tärkeintä, keskittyä vain tärkeimpiin asioihin meille ja sääntelijöille. on toki paljon arkoja alueita. Nyt olemme saaneet äh, äh, muuta, muutamia äh, suosituksia, jotka, jotka ovat sitten taaneet esimerkiksi kuparin ja, ja kuidun hinnat, ovat ne vaki, vakiinnuttaneet kansainvälisellä tasolla. Hyvä, nyt kaksi lyhyttä puheenvuoroa. Ensinnäkin Ektan johtaja Erzsébet Fitor ja sitten Vikin johtaja Scott Markus, olkaa hyvä. Thank you very much for the possibility to briefly comment. Kiitoksia näistä kommenteista haluaisin näistä käyttöoikeustuotteista vielä lyhyesti vain todeta on tärkeää pitää mielessä, että tämä nykyinen sääntelymalli, joka meillä tässä näissä Euroopassa lainsäädäntöpuitteistossa on ö, tullut, on ö, hyödyttänyt eurooppalaista kuluttajaa enemmän kuin maailmanlaajuisesti ymmärretäänkään. Sen senkin on mahdollistanut investointien ö, lisääntymisen. Tietysti muualla maailmassa kenties pääomamenot ovat suuremmat, mutta eivät, eivät verkkoinvestoinnit jäävät kuitenkin jälkeen siellä käytetään rahaa erilaisiin, erilaisiin kätkettyihin tukiin, esimerkiksi tällaiset valokuituverkostoihin ja muihin sellaisiin. Mutta itu, OECD ja Euroopan komissio ovat osoittaneet selvityksissään, että, että, että eurooppalaiset kuluttajat saavat nopeampaa, halvempaa palvelua ja lisää uusia innovaatioita koko ajan myöskin tuottajilta. Ja e-, eurooppalaiset, eurooppalaiset koti, kotitalouksissa on paljon enemmän laajakaista yhteyksiä kuin Kiinassa ja esimerkiksi Amerikassa itun tilastojen mukaan. Sen vuoksi on erittäin tärkeää ylläpitää hyvin säännelty, hyvin toimiva sääntelyverkosto, joka, joka perustuu terveisiin taloudellisiin perusteisiin, e, sitten e, näiden kytkösten e, purkaminen esimerkiksi ja keskit, keskit, keskittyminen nimenomaan laajakaista verkostoa rakennettaessa on erittäin tärkeä se, se on tämän menestyksen ytimenä ja samalla sitten mahdollistaa innovaatiot ja sitten mahdollistaa myöskin sitten tällaiset, tällaisten mahdollisten uusien tulokkaiden markkinoille pääsyn myöskin sujuvasti. Euroopan parlamentin itri valiokunta on samaa, samaa asiaa selvittänyt omine välineineen ja siinä sitä vastaavasti todettiin, että merkitys ei ole, merkitystä ei ole suuntaan tai toiseen ö, ö, kannalta. Siksi eli emme millään muotoa voi hyväksyä esittelijän tätä artiklaa 18 poistaa. Olemme VTn edustajan kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että, että että nyt kannattaa tätä yhdenmukaisuutta, harmonisointia priorisoida, mitä tulee viestintäpalveluun, erityisesti mitä ja vallan erityisesti mitä tulee näihin käyttöoikeustuotteisiin. Tämä on nimittäin se avainalue, jossa meistä sisämarkkinat voisivat synnyttää paljon vahvempaa ja voimakkaampaa taloudellista kasvua koska tällä tavalla eurooppalaisten yrity, yritysten tämän alan yrittäjien joustavu, joustavara ja toimintaedellytykset paranisivat merkittävästi. Ja äh, kannattaa myöskin äh, tässä äh, näistä, mitä ehdotuksissa kaksi ja kolme ja neljä tarjousmalleina kuvataan, ovat hyvä. Ne eivät suinkaan ovat mitään korvikkeita näiden näiden sidosten purkamiseen, vaan, vaan ovat täydentäviä tällaisia elinkeinoelämän tarpeisiin ja yrityselämän tarpeisiin suunnittuja vaihtoehtoja. Niin ikään tätä Berekin riippumattomuuden turvaaminen on äärimmäisen tärkeä. Joka tapauksessa aina pitää tarkastaa vallan jaon mahdolliset vääristymät ja meistä se on näissä kansallisissa valvontaelimissä toimet oikein hyvin. Siltä, siltä osin e-, e-, esit, esittelijän mm, kanta perekin riippumattomuuden varmistamisesta on oikein hyvä. Ja, ja samoin esittelijän yksinkertaistamishankkeet ovat hyvin myönteisiä. Markus. Yes, Kiitoksia sitten Herman. Director of the WIK, German Research olen saksalaisen tutkimuslaitoksen VIGn johtaja tästä luvanantomenettelystä. Komission vaikutusarvio aivan oikein otti esiin huolen, joka liittyy maksuvelvoitteeseen, joka liittyy luvanantomenettelyyn ja myöskin syyllisiin palveluihin. Tässä nyt ei pitäisi takertoa lilukan varsin tässä keskustelussa, mutta tuntuu, että tämä pitäisi korjata ehkä paljon yksinkertaisemmin, mitä komissio ehdottaa. Yleisyhdysten palveluiden yhteisluvanoton menettelyssä todetaan jo jotakin maksuista, maksujen suorittamista niissä maissa, joissa tällaisia rahastoja on olemassa yleisyhdysten palveluita varten. Tämä on paras mahdollinen käytäntö, jonka Pereka on jo tunnustanutkin. Ja use, useampikin operaattojen pitäisi tämä ottaa käyttöön. Kokonaisvaltaista uudistusta ei tähän asetukseen tarvita, mutta tämä työ kuitenkin huomioon. Haluaisin joka tapauksessa kiittää tästä erittäin rakentavasta keskustelusta, joka kuitenkin... We can, uh... Kiitoksia. Sitten voimmekin mennä tähän seuraavaan paneeliin koskien taajuuksia. Nikola Frank, EBUn Euroopan asioiden johtaja. Olkaa hyvä. You also for inviting me here today to... Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne puhumaan tänään. Muutama sana meidän järjestelmämme, järjestöstämme. Euroopan yleisradioliitto edustaa Yleisradio toimijoita Euroopassa ja muuallakin. Meillä on jäseniä 56 maasta. Ennen kuin menen puhumaan kaista politiikasta asetusehdotuksessa, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja muistuttaa teitä siitä, miten tärkeä asia radio taajuuskaista on yleisradio- ja televisiotoiminnan kannalta. Yleisradioilla on velvollisuutena saavuttaa kansalaiset miltei yleisyydisen palvelun tavoin. Siksi meidän toiminta-alustamme on erittäin tärkeä asia, että tähän tavoitteeseen päästään. Viimeisin Europarametri-tutkimus osoitti, että 46 prosenttia EUn kotitalouksista luottaa televisioon, yleisradioon, joka tulee kiinteä linjaa pitkin. 238 miljoonaa ihmistä on kyseessä, joten ei tämä mikään pikkuluku. Digitaalinen maan kautta toimitettava radio- ja televisiotoiminta pitää sisällä yli 200 eri kanavaa. tgp foorumi on erittäin tärkeä väline, joka kautta voidaan saavuttaa kansalaiset. 50 prosenttia televisiokanaloista on kansallisia kanavia ja toiset 50 prosenttia ovat alueellisia tai paikallisia kanavia. Nyt sitten asetusehdotukseen. Yksi peruskysymys täytyy ottaa esiin. Me uskomme, että tämä on se suhde, joka valitsee sähköisen teleliikennepaketin välillä vuodelta 2009 ja uuden asetuksen välillä. Minun mielestäni tätä suhde täytyy selventää. Tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että teleliikennepaketin periaatteet pitäisi pitää edelleenkin voimassa. Mitä tulee kaistapolitiikkaan? frekvenssipolitiikkaan. Me katsomme, että radiotaajuudet ovat yleishyödyllinen tuote, jolla on taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista arvoa. Lisäksi sekä teleliikennepaketti että radio spektripolitiikkaa koskevat säädökset liittyvät myöskin kulttuurien monimuotoisuuteen, median pluraliteettiin. Tämäkin täytyy selventää tässä asetuksessa, jota nyt käsitellään. Lisäksi meillä on neljä tärkeää seikkaa, jotka haluamme teille mainita. Ensimmäinen on seuraava. Tämä vastaa mitä aiemmin todettiin. Kaista politiikka erittäin tärkeä radio- ja televisiotoiminnan kannalta. Täyspolitiikan merkitys täytyy tässä tunnustaa ja myöskin tähän tehty tarkistus johdantosan kappaleeseen 17. Se olisi tässä tarpeellinen tämä muutos. Toiseksi katsomme, että sekä jäsenvaltiot että Euroopan parlamentti täytyy pitää mukana EUn päätöksentekopolitiikassa silloin, kun puhutaan taajuuksista. Päätössä harmonisoida taajuudet ja niiden varaminen. Tämä pitää hoitaa EUn tasolla. Meitä tulee puite artiklan, artikloihin, asetuksen ja artiklan 89, siellä pitäisi selventää tätä harmonisointia, harmonisoitua taajuuspolitiikkaa. Tässä yhteydessä on niin ikään tärkeää pistää merkille, että yhtäkään päätöstä harmonisoida muu, muuten kuin, mitä muuta kuin eternetiä ei ole tehty Euroopan tasolla. Asetukselle pitäisi antaa väärä mielikuva siitä, että radiotaajuuspolitiikassa viitattaisiin 700 MHz kaistaan tässä suhteessa. Nykyinen spektrin taajuuden, taajuuksien käyttö pitäisi ottaa huomioon ennen tätä taajuuksien jakoa. Artikla 10 pitäisi, sen pitäisi ottaa huomioon kansallisten, kansalliset viranomaisten pitäisi ottaa tämä huomioon. Kansalliset viranomaisten pitäisi niin ikään ottaa huomioon nykyinen ja suunniteltu kaistojen käyttö ja pitäisi tarkastella sitä, ovatko kaistat, jos sellaiset on annettu käyttöön, niin käytetäänkö tässä langatonta viestintää hyväksi. Tämä on tärkeä osa. Käytetäänkö tätä langattoman viestintä, lisäksi pitäisi ottaa huomioon markkinoiden kysyntä, markkinoiden valitseva kysyntä. Ei voida automaattisesti olettaa, että lisää kaastoa tar- kaistaa tarvitaan aina langattomalle viestinnälle, mikäli halutaan yhteenliittymiä, yhteenliityntää parantaa. Ei tämä ole ainoa ratkaisu. Pitäisi luoda sellaisia palveluita, jotka ovat sen kiinteän verkon varassa, eivätkä pelkästään Wifin varassa tai mobiiliverkkojen varassa. Vain muutama ihminen katsoo kaksituntisen elokuvan esimerkiksi älypuhelimestaan tai mikä he näin tekevät, käyttävätkö tähän wifiä. Ja mikäli olemassa olevaa kaistaa jää käyttämättä, tämä täytyy ottaa huomioon, mitä tälle tehdään. Sitten neljäs huomio, niin tämä ei ole mikään uusi juttu, mutta interferenssi, mahdollinen interferenssiongelma. Aiemmin totesin, että tajuuspolitiikka edellyttää poliittisia päätöksiä, mutta niin ikään tässä on kyse teknisistä kysymyksistä ja poliittiset pohdinnat eivät voi jättää näitä teknisiä kysymyksiä huomiotta. Mahdollinen interferenssi ongelma täytyy ottaa huomioon silloin, kun taajuuksia käytetään hyväksi. Eli haitallinen interferenssi täytyy välttää mukaan luettuna kustannuksia, jotka tästä koituvat. Tämä pitäisi ottaa yhdeksi sääntelyperiaatteeksi. Täytyy kunnioittaa myöskin kansallisten viranomaisten puolella. Ja lopuksi vielä. Liikennepaketin periaatteet täytyy pitää muuttamattomina mukaan luettuna taroisten, sosiaalisten ja kulttuuriesten arvojen rooli silloin, kun tai on kyse ja radio- ja televisiotoiminnan merkitys täytyy myöskin tunnustaa sekä jäsenvaltioiden että Euroopan parlamentin täytyy olla edelleenkin mukana EUn päätöksentekoprosessissa. Ja lisäksi olemassa oleva käyttö ja kustannukset koituvat siitä, että tai yksi käyttämättä, täytyy ottaa huomioon. Ja sitten mahdollinen interferenssi, interferenssiongelma täytyy myöskin ottaa huomioon kohteeksi, täytyy ratkaista. Eh, muchas gracias, eh, Nicola. Suuret kiitokset, Nikola. Nyt meillä on herra Laudan. Hän on äh, Deutsche Telekomin taajuuspolitiikan ja hankkeiden varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you. Kiitos paljon. Kiitos, että saan mahdollisuuden äh, vähän kertoa meidän näkemyksemme koskien tätä taajuuspolitiikkaa ja toimintaa. Deutsche Telekom äh, tukee tätä yhtenäismarkkina-asetusluonnosta taajuuspolitiikan osalta on erittäin olennaisen tärkeää äh, mobiilielinkeinolle ja myöskin meidän asiakkaillemme ja kaikille EUn kansalaisille. Meidän pitää pyr- päästä sitten eroon tästä ylisääntelemisestä ja markkinasirpaloitumisesta äh, eroon tässä laajentuneessa Euroopassa, erityisesti mitä tulee laajakaistiin. Äh, tämä äh, äh, haittaa infrastruktuurin rakentamista ja erityisesti saat, sa, saattaa amerikkalaiset toimijat huonompaan asemaan amerikkalaisten kumppaneinsa, kumppaneinsa nähden. Esimerkiksi tämä asetus pyrkii tämän tilanteen korjaamaan ja päästäisiin eroon tästä sirpaloituneesta politiikasta. Nämä taajuusartiklat olisivat vielä olleet kunnianhimoisen ja täsmällisempiä, mitä tulee jäsenmaiden saamiin ohjeisiin. Ne toimijat, jotka ovat monilla markkinoilla toimijoina, joutuvat erilaisiin ongelman tilanteisiin toistuvasti. Objektiiviset, avoimet ja syrjimättömät nykyisten toimijoiden toiminnan suhteen ovat, on erityisen tärkeää. Myöskin tämä sitten mahdollistaa markkinoille pääsyä myös uusille toimijoille. Tämä, tämä eh, edellyttää siis tasapuolista tarjouskilpailua. Eh, esimerkiksi huutokauppoja ei, ei pidä käyttää väärin, vaan mahdollistaa operaattoreille tämän eh, taajuusalueiden riittävän tehokana käytön. Deutsche Telekom kannattaa äh, vähintään 30 vuoden mittaisia lupia, minkä, minkä, minkä ansiosta sitten vuokra- ja kiinteät äh, myyntilinjat sitten tulisivat tehokkaampaan käyttöön. Ja tässä, tässä pitää tietenkin ottaa huomioon äh, näiden yksitaajuuksisten kaistojen käyttöönotossa määrättyjä teknisten, olet, teknisten vaatimusten osalta, jotka pitäisi jättää pelkästään elinkeinon harjoittajille. DT myöskin kannattaa myöskin sitten sääntöjen purkamista niin, että myöskin pienet yhteyspisteet tulisivat että Tässä voitaisiin saada sitten myöskin lisää näitä auktorisoituja käyttölupia olemme kuulleet muutaman äh, kommentit näistä mahdollista äh, äh, ristiriidosta. Mobiili, mobiilitietoverkot ovat tärkeimmässä roolissa jatkossa. Vastaanottomahdollisuudet ovat mobiilimpia kuin koskaan aikaisemmin. Sen vuoksi myöskin teollisuuden etujen mukaista on, että heidän sisääntönsä päätyvät mobiiliverkkoon Euroopan pitää pyrkiä harmonisoimaan, mitä tulee interferenssiin sitten merkitsit, että, että tällainen yhte, yhteisprimäärikäyttö ei enää ole mahdollista. Esimerkiksi myöskään näitä vaistan leveyksiä ei voida yhdessä varata. Mobiilioperaattorit e, e, joutuvat sitten täyttämään kysynnän tarpeet perustellusti, mitä tulevaisuuden tulee, kannattaisi, kannattaisi kuunnella asiakkaita ja kehittää mahdollisimman hyvät järjestelmät tulevaisuutta varten ilman ennakkoasenteita tässä Telekom-asetuspohja luo hyvän pohjan taajuusmarkkinoille ja suosii kuluttajia. Ja se siirtyy muutoksin ja täsmennyksin voi muodostua menestystarinaksi Euroopalle. Yes. Thank you, thank you very much. And now we have... Kiitoksia ja nyt lopuksi herra Pugorei. Hän on Telekom Paris Tech, tahon edustaja, talouden emeritusprofessori. Olkaa hyvä. this, uh, this opportunity to... Uh... Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. luoda katsaus siihen, missä ollaan menossa radiotajuuksien käytössä Euroopassa. Paljon on tehty. Erityisesti tämä parlamentti on ollut suuressa roolissa. Se on tehnyt asiaa tietyksi ja tietty, tietty tuonut tämän yleisen tietoon ja ryhtynyt useisiin toimiin, jotka koskevat radiotaajuuksia. Kuitenkin kun katsomme nykytilannetta, niin minusta tuntuu, että kun nyt pyrimme yhtenäisiin sähköisen viestinnän sisämarkkinoihin Euroopassa, niin Siinä on riittämättömästi se ongelmiin on pureuduttu riittämättömällä tavalla näillä nykyisillä ehdotuksilla. Mobiilipalvelujen kuluttajahinnat ovat äh, suhteellisen alhaisia, mikä on hyvä kuluttajille, mutta kun katsotaan äh, televisiön dynamiikkaa, ja langattoman teollisuuden dynamiikkaa, niin tämähän tiedetään kyllä oikein hyvin ja valitettavasti joudun sanomaan sen täällä jälleen kerran, että Eurooppa kyllä on jäänyt tässä jälkijunaan ja mikäli emme ryhdy toimiin nopeasti, on olemassa vaara liukua taloudellisen taantuman tielle, niin kuin jo vuosikymmeniä sitten on sanottu. Täällä on muutamia ehdotuksia, muutamia seikkoja, joita haluaisin tuoda esille, jotta voitaisiin parantaa näitä näkymiä. Ja tällä hetkellä tilanne on hyvin pirstoutunut. Kun ajatellaan, mitä meillä nyt on Euroopassa langattomilla taajuusmarkkinoilla, niin tilanne on aivan hirvittävää. Meillä on 28 erilaista markkinaa. Jokainen on rakennettu ikään kuin lumikia seitsemän kääpiötä. Meillä on yli sata operaattoria. Voidaan ajatella, että se edistää kilpailua, mutta itse asiassa meillä on tilanne, jossa on oligopoleja harvoin valta. Meillä on suojeltuja tilanteita. Tilanne ei ole hyvä. Nyt haluaisin tehdä kaksi ehdotusta jotta voitaisiin mennä sellaiseen suuntaan, jossa päästäisiin kohti yhtenäisiä sähköisen viestinnän sisämarkkinoita. Ensinnäkin keskustelut siitä, että voitaisiin paremmin lähentää taajuuksien myöntämisen aikataulutusta. Tämä on aika myönteinen asia, vaikka kaikki kaikki maat eivät olekaan kiinnostuneita tämän mekanismin jakamisesta, mutta, mutta ainakin se, että koordinoidaan enemmän kuin nyt, koordinoidaan näitä taajuuksien jakamisia. Minusta tämä olisi jo erittäin hyvä asia ja askel kohti tämän alan sisämarkkinoita. Sitten toinen asia, Meidän on oltava realistisia, mutta olemme hieman menettäneet todellisuuden tajun näillä radiotajuus huutokauppamarkkinoilla. Me todella ammumme nyt omaan jalkaamme, sahaamme omaa oksaamme, kun pyydämme telo, televiestintäoperaattoreita maksamaan satoja miljoonia, miljardeja euroja huutokaupoissa. Ja sitten on operaattorilla vaikeuksia investoida ja rakentaa tärkeintä, eli todellista verkkoa. Joissakin jäsenvaltioissa on tehty niin, että on ollut vuotuisia radiotaajuusmaksuja. Mahdollisesti on voitu säilyttää huutokaupatkin kaupallisella alalla. Tämä on täysin legitiimiä. Tämäkin voisi olla hyvä. On erilaisia lähestymistapoja, joissa on jostain keskusteltava, jottei luoda tätä valtavan raskasta taakkaa televiestintäteollisuudelle. Se on todella valtava taakka. Tietenkin hallitusten budjetit tarvitsevat rahaa, mutta raha tulisi enemmän, jos mahdollistamme sen, että operaattorit tekevät oman työnsä, eli rakentavat verkostoja, eivätkä maksa miljardeja euroja ennen kuin ovat saaneet senttiäkään kuluttajilta. Ja vielä viimeinen asia. Argumentti, joka hyvin usein esitetään koskien sitä, miksi meillä on vaikeuksia tehdä päätöksiä taajuuskysymyksissä Euroopan unionissa. Ja todetaan, että monissa maissa on vanhaa perua olevia tilanteita, joita on vaikea sovittaa nyt yleisiin Euroopan unionin puitteisiin. Minä ehdottaisin, että käytettäisiin rakennerahastoja niin, että voitaisiin helpottaa näiden maiden tilannetta niin, että siellä voitaisiin päästä lähennettympään taajuuksien jakojärjestelmään. Ja näin kaikki jäsenvaltiot voisivat siirtyä samaan suuntaan samalla nopeudella kohti Euroopan markkinoita. Kiitoksia. Muchas eh, gracias. Kiitoksia. Ei ole epäilystäkään siitä, että kyseessä on aivan ratkaiseva näkökohta, kun kehitetään kilpailukykyisiä Euroopan unionin televiestinnän sisämarkkinoita. Tätä voidaan katsoa eri näkökohdista, mutta ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, haluaisin todeta sille pari asiaa, jotka liittyvät omaan ehdotukseeni. Ensinnäkin on tärkeää, ettei unohdeta sitä, että puhumme nyt sitä, siitä taajuuden osasta, joka on yhdenmukaistettu sähköistä viestintää varten. Usein tulee kommentteja, jotka eivät oikeastaan koske tätä asetusehdotusta, vaan ne koskevat pikemminkin radiotaajuuspolitiikkaa koskevaa ehdotusta. Meillähän oli jo tällainen ehdotus ja parlamentin päätös, ja siitä tulee kyllä vielä toisiakin painoksia, mutta tässä tapauksessa – on muistettava, mistä tässä puhutaan. On huolenaiheita ja aihealueita, jotka eivät varsinaisesti liitty sähköiseen viestintään ja ne eivät oikein istu tähän ehdotukseen taajuuskysymyksissäkään. Täällä on joitakin johdantoosan kappaleita toki, joissa on korostetaan tarvetta jossakin vaiheessa arvioida uusien kaistojen avaamista. Tätä olen itsekin korostanut, mutta tämä on asia, joka aina tulee esille, kun teemme työtä valiokunnassa, joka keskittyy näihin asioihin, niin se kyllä tulee esille, mutta artiklaosassa meidän on pidettävä varaamme. Kyseessä, ei ole, kyseessä on asetus, emmekä voi esittää valitettavasti argumentteja koskien näitä yleisiä ongelmia – jotka liittyvät monimuotoisuuden takaamiseen, kulttuuri monimuotoisuuteen ja niin edelleen, koska kyseessä on asetus, eli sitä sovelletaan suoraan. Se ei ole direktiivi, johon voitaisiin laittaa vähän yleisluontoisempiakin huomioita, eikä se varsinkaan ole mikään kannanotto, lausunto. Meidän on oltava tietoisia siitä, että emme pyri laajentamaan tätä lainsäädäntövälinettä niin, että sitä olisi hyvin vaikea soveltaa, koska se olisi liian raskas sisällöltään. Ja menisi vähän kohteen ohikin. Haluaisin korostaa sitä, mitä Nikola Frank sanoi sisältösektorin puolelta ja lähetystoiminnan puolelta. Ymmärrän kyllä nämä huolenaiheet ja jossakin johdantosan kappaleissa voidaan toki niihin viitata, mutta todella on tärkeää, että pidättäydetään tässä, tässä soveltamisalassa ja sehän koskee sähköisen viestinnän eh, harmonisoitua harmonisoituja taajuuksia. Niin käsittääkseni Täällä oli joitakin asioita, joissa voitaisiin mennä eteenpäin ja mitä sitten tulee näihin harmonisointujen kaistojen käyttöoikeuksien kestoon, niin olen ehdottanut, että se ei olisi alle 30 vuotta, kun kyseessä on harmonisoidut olemassa olevat kaistat, ei ainoastaan tulevat, vaan myös jo olemassa olevat taajuuskaistat. Tässä tietenkin herää kysymys siitä, mitä tapahtuu niille, joiden vuosien, vuosimäärä kaksinkertaistujen, jotka ovat sitten vain maksaneet puolesta vuosista. No, tämä lisä oikeus ei tietenkään heille putoa ilman lisämaksua. jäsenvaltiot ja sääntelyelimet tässä ensimmäisenä tietenkin toimivat minä esittelijänä, eikä Euroopan parlamentti voi tässä päättää, miten tämä asia kussakin jäsenvaltiossa ratkaistaan, mutta vaikuttaa selvältä, että mikäli, mikäli määräaikoja pidennetään verrattuna siihen, mikä tilanne alun perin oli ja mistä alun perin oli maksettu, niin tietenkin sitten tämä vaikuttaa maksuun. Mutta minusta on sellainen, milloin on sellainen vaikutelma, että määräaikojen pidentäminen voisi toimia kannustimena. jotta voitaisiin käyttää välinettä tai ei muuten käytetä, kun on tällainen mahdollisuus, että voidaan taajuuksia ostaa. De los derechos, no? eh... Tai vuokrata oikeuksia menettämättä niitä oike- niin ilman, että se, ole oikeudet alun perin on, että ilman, että hän niitä varsinaisesti menettää. Minusta no, näiden kannustimien myötä saattaa olla, tai sitten ei, niin että niitä voidaan hyödyntää. Que hemos oído, hace falta eh, que realmente... Eh, Täällä on kuultu puheenvuoroja, jotka toki kannustavat tähän. Synergia on aina vain enemmän, aivan kuten yksi alustajistakin totesi. Ja lisää taajuuskoistoja tarvitaan. Tässä kaikki. Nyt aloitan kysymys- ja vastaussession. Katrin, ole hyvä. Oui, euh, cher Pilar, juste... Haluaisin esittää vain pienen huomion, joka liittyy asetuksen laajuuteen ja valittuihin menettelmiin. Tietystikin soveltamisala on määritelty asetuksessa. Komission teksti vaikuttaa melkein, melkoisen laajalti kuitenkin. Ja miten tämän sanoisin? Ja tämä on hieman problemaattista jopa. Ja kun tarkastellaan asetusta joka on nyt voimassa, niin periaatteellinen menetelmä on se, että nyt halutaan kunnioittaa. Ja metodologiaa täytyy kunnioittaa, mutta toisaalta meidän täytyy myöskin ehkä hieman työstää sitä eri puheenvuoroista. Tämän päättelin sitten tajauksista. Pohjalla on määritelmä. Jäsenvaltiot yhdessä harmonisoidulmalla tavalla vaata tajuuksia. Tämä ei ole vielä koko totuus. Meidän täytyy tätä vielä pohtia. Ja sitten myöskin taloudellisista eduista ja hyödyistä nykyisen taajuuspolitiikan osa täytyy keskustella ja sitten myöskin täytyy tarkastella näitä taajuuksia, joita voidaan myöntää, jakaa. Tietty konsensus tästä on syntymässä ja tämä on strateginen valinta. Parlamentti on ottanut huomioon sen, että neuvosto on hieman vastaakontrollut tässä taajuuskysymyksissä. Kyse on merkittävästä taloudellisesta toimijasta, niin kuin to, ää, edustaja asiantuntija Pogorelta niin juuri totesi. Entä sitten johdonmukaisuus ja nykyiset kehykset sekundaarimarkkinoilla? Tämä liittyy puitedirektiiviin ja siihen, että väärinkäytöksiltä halutaan välttyä ja sitten se hypoteesi, että meillä olisi taajuus, taajuuksien jako aikataulu, joka olisi erilainen maan, maiden välillä Euroopassa. Mikä vaikutus tällä olisi tähän alaan? Mikä tässä olisi johdonmukaisesti? Se, mitä Dilate Castillo totesi, erityisestikin operaattoreista, alan toimijoista, koska emme halua sellaista tilannetta, että joissakin jäsenvaltiossa yksi toisensa jälkeen havaitaan, että tai yksi joutuu maksamaan kustannuksia yhdessä maassa toisensa jälkeen. Tässä on ajatuksen, ajatustavan muutoksesta kyse. Nykyinen talouden, talouden tilanne johtaa siihen, että me täytyy ottamaan asiat huomioon, eli ensinnäkin kuinka päästään mukaan ja miten maksut toimitetaan, miten maksut määräytyvät, vuotuiset maksutko, ja voitko nämä vuokrasopimukset tai sopimukset olla pidempiä? Onko ne sitten tietyksi ajaksi aina vuokrattu vai onko tässä kuukausimaksu vai minkälaisista maksusta on kyse? Minusta vaikuttaa siltä, että tämäkin kysymys täytyy ottaa kuntoon. Ja sitten markkinoiden dynamiikka edellyttää sitä, että sekundaarimarkkinoihin tarvitaan selvyyttä. Ja toiseksi, kun on kyse investoinneista, niin tietystikin huutokaupat saattavat olla hankala ongelma yritysten kannalta katsottuna, mutta samanaikaisesti harmoisuudella tavalla, mikä halutaan nämä taajuudeta jakaa. Yritysten täytyy päästä tähän mukaan. Ja sitten, mikäli haluaa, täytyy tehdä päätös, investoiko sitten sen fyysiseen verkkoon vai mihin investoi? Frau Vorsitzende. Ich habe alle Fragen. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi kysymys, pieni kysymys. Etelä, Etelä-Koreassa äh, on jo äh, seuraava nopeus äh, tällä 5G-nopeuksinen välityspaketti. Sikäli kun olen ihan asiasta nyt perillä, niin siinä se tarvitaan enemmän antenneja ja muita, mutta se matka on siltä muuten lyhyempi. Miten, mikä sitten on tulevaisuus, voisiko se olla myöskin sitten jonain vaihtoehtona tälle esimerkiksi radiotaajuuksille? Uh, Onko lisää kysymyksiä? Um, in the same line of uh, uh, the previous aivan äh, samoilla linjoilla muiden puhujien kanssa tässä haluaisin esittää kahtalaisen ky- kysymyksen. Ensimmäinen niistä on Deutsche Telekomin edustajilla toinen professori Pogorellille Berekissä. Haluaisimme mahdollistaa operaattorin pääsyn sille taajuusalueelle, ne haluavat äh, kyseenalaistamatta markkinoiden dynamiikkaa ja rahoituksellista vakautta. Suurimmilla toimijoilla, kuten teidän yhtiöllä, ne on ollut jotenkin epämukavia yllätyksiä taajuushuutokaupoissa monilla alueille Komission ehdotuksessa halutaan, halutaan virtaviivaistaa näitä toimia. Haluaisivatko yhtiöt käyttää miljoonia saadakseen käyttöön 700 megahertsin taajuudet Euroopassa ja sitten kysymys Pogorellille. Ymmärränkö oikein? Viittasitte siihen, että vähennettäisiin taajuushintoja niin, että, la, että kattavuusvaatimukset olisivat toisenlaisia, kuten Ruotsissa. Ja olisiko tämä mahdollista ottaen huomioon nykyiset vaatimukset ja taajuusmahdollisuudet? Uh, Kiitos. Nyt on panelistien vuoro vastata. Olkaa hyvä. Sain tätä vastaan saksaksi, koska ainakin osa kysymyksistä oli esitetty saksaksi. Ensinnäkin, mitä jatkokehitykseen tulee. Meillä on kansallinen, kansal, kansainvälinen standardointi, etenemissuunnitelma 4G-standardita, LTE-standardita ovat tässä pohjalla. Tämän pohjana 2016 vuonna todennäköisesti pääsemme seuraavaan vaiheeseen, LTE Advanced-vaiheeseen, erityisen vaiheeseen. Silloin kaistaa käytetään enemmän ja eri muitakin toimia käytetään hyväksi. Silloin nopeus tulee olemaan parempaa tasoa esimerkiksi ja 5G. Tämä tulee kaksi-kolme vuotta myöhemmin. Joitakin kokeiluja on tehty. Täytäntöönpanoa ei ole vielä toteutettu 5Gn osalta. Nyt ollaan oikealla tiellä, näin voinen sanoa. Ja sitten LTE Advanced versiosta. Tämä ei ole mikään uusi standardi, vaan kyse on eri toimien yhdistämisestä toisiinsa. Esimerkiksi enemmän antennitekniikkaa, MIMO-tekniikkaa ja sitten Spectrum agglomeration, agglomeration tarkoittaa sitä, että osa näistä eri kaistosta 800, 900, 2100 virtuaalisesti yhdistään toisinsa eri kaistat ja täten saada laajempi kaista. Tämä lisää tiedonvälitysnopeutta. Sitten konkreettinen kysymys, joka liittyy siihen, kuinka nykyinen tai tuleva tarve saadaan katettua. Seuraavan kokouksen esityslistalla tullaan käsittelemään uusia taajuuksia ja ITU tekee jo työtä, ITUn kansallinen työryhmä ja työstää tätä asiasta, asiaa ja odotamme, että VTE kokous tulee määrittelemään uus, uutta, uuden kaistan, lisäkaista itulle. Mitä tulee yleisradiotoimintaan, totesin jo aikaisemmin, että lähdemme siitä periaatteesta, että Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin tullaan harmonisointia tekemään ja maailmanlaajuisestikin jonkinlaista harmonisointia on jo odotettu, joten kokouksessa tullaan pistämään täytäntöön tehtyjä päätöksiä tässä suhteessa. Esimerkiksi mobiili, laajakaista kysymykset ovat siellä esillä. En näe mitään suuren suurta ristiriitaa julkisen keskustelun puolella, kun on kysymys radiotoiminnasta. Rat- ja kun tarkastellaan tulevaisuutta ja nykyisiä tarpeita ja niitä tutkimuksia, jotka on tehty, Niistä ilmenee, että kun järjestelmiä tarkastellaan ja tarpeita, niin tällä hetkellä 2016-2018 vuosina ei nykyinen kaista enää riitä mobiilipalveluiden tarpeisiin. Samanaikaisesti yleisradiotoimintaa varten tarvitaan enemmän aikaa, jotta eri maissa voidaan reagoida tulevaan kehitykseen tulemiin normeihin, jotka ovat uudenaikaisempia, niin täytyy mukautua. Tämä vie aikansa. Tässä suhteessa uskon, että voimme olla kaikki samaa mieltä siitä, että suuren suuria vastakkainasetteluita tästä ei tule syntymään tai kiistoja. Sitten huutokaupoista kautta Euroopan tai eurooppalaisista hu- huutokaupoista, pitäisikö samanaikaisesti kaikissa maissa järjestää huutokaupatta. Kaikki toimijat eivät ole mukana kaikilla markkinoilla. Emme mekään. Ei meillä mitään EU28 Sikä Sikäli sanoisin, että harmonisoidut olosuhteet huutokauppoja varten tarkoittaisivat sitä, että yksittäiset maat eivät laadi erilaisia sääntöjä huutokauppoja varten kuin jotkut muut. Jos, joskus säännöt olisivat niin monimutkaisia, että eivät itsekään ymmärrä missä mennään. Tämä johtaisi vain siihen, että raha saadaan markkinoilta imettyä. Mutta mikäli tulemme sellaiseen tilanteeseen, että olosuhteet olisivat harmonisoidut ja sitten järjestettäisiin kansallisessa valtiossa huutokauppoja, niin silloin Eurooppa voisi valvoa sitä, että harmonisoitua tuota käytännössä. Silloin tarvittaisi tällaisia samanaikaisia huutokauppia kaikissa maissa, vaan pelkästään harmonisoidut ehdot olisivat jo riittävä tai. Kiitos. Muy bien, eh, muchas gracias. Eh, sí, eh, Nicole. Hyvä, kiitoksia. Nikola ja sitten professori Pogorelli. Okei, okay, professor, professor. Ja professori samantien. Thank you for uh, giving... Kiitos, että saan vähän selventää sanomisiani. Niin niin minulla siis oli oikein astaan mielessä mm, sen lisäksi, eh, mitä puhuttiin näiden näitä erilaista eh, kauppaa eh, ja näiden kaistan hintojen ja muiden peittävyyden osalta. Joillakuilla yrityksillä on tullut äh, suuria vaikeuksia saada äh, äh, taajuusvaatimuksiaan ja su- su- sopeuttaa siis näitä taajuussuunnitelmia muiden maiden vastaaviin suunnitelmiin, siis uusissa suhteessa vanhoihin ja toisinpäin. Näin, siis tarkoituksena on, että kaikki EUn jäsenmaat siirtyvät yhtä jalkaa samaan suuntaan – että käytettäisiin, sit käyttäisivät rakennerahastojaan sitten, että voisivat sitten uudelleen jakaa nämä tai nämä taajuussuunnitelmansa. Ja tämä edesauttaisi yhtenäisiä telekom Euroopassa. Nikolalle. Kiitos sitten Nikola. Yeah. <laughs> Oops. Yeah, okay. Thank you. Um, maybe to answer to Pilar first. Kiitoksia. Voisin ehkä Pilarille ensin vastata. Ymmärrämme tietenkin, että tämä, nämä säännöt, joita ehdotetaan, ehdotetaan radiotaajuuksia varten, ne on, ne on harmonisoitu äh, langatonta laajaverkkoa varten, tämän ymmärrämme, mutta tämä harmonisoitu taajuusalue, sitä muut käyttäjät aikaisemmin käyttivät, ja nyt tämän, kun, kun tehdään tämän, nämä taajuudet käytettäviksi, niin, niin on noudatettava tiettyjä sääntelyä, jotka on telekompaketissa tunnustettu. Ehdotamme siis tietynlaista selvennystä tähän. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan yhdenmukaistetun taajuuksien määritelmää. Televiestintäpaketissa on määriteltävä selvästi, mitä harmonisoidulla taajuuksilla ymmärretään. Eli tarkoituksena on selventää ehtoja. Sitten on tietenkin totta huomata, että mediajakelu tapahtuu yhä enemmän verkossa online oman lukkujemme mukaan. Ja tämä on aika kiinnostavaa. Esimerkiksi televisio 90 prosent, 93 prosenttisesti liveenä 5 prosenttia tallenteesta ja ainoastaan 2 prosenttia katselusta on online. Toki tämä on nousu, nousussa, mutta hitaasti. 2 prosenttia ei ole kovin suuri osuus, emmekä usko, että se on tulevaisuudessa kovin suuri. On selvää, että television katsominen liven laajakaistalta tietokoneelta, niin se ei toimisi. Jos kaikki näin tekisi, se olisi mahdotonta. Jos kaikki näin tekisivät, joten tästä syystä sanomme, että digitaalinen maanpäällinen alusta on edelleen tärkeä jakelua varten. Sitten toinen asia, joka koskee konvergointia käyttöä. Esimerkiksi älytelevisiossa teillä on televisiosignaali, joka tulee yhdessä online-yhteyden kanssa. Niin tässäkin haluamme, että tehokkaasti yhdistetään nämä perinteiset lähetykset internetin käyttöön niin, että voidaan tarjota mahdollisimman laadukasta palvelua suuremmalla osalla yleisöstä kuitenkin lähetystoiminta on vielä tärkeämpää kuin laajakaista. Suurin osa varmaan on yhtä mieltä. Sitten sanotaan, että lähitulevaisuudessa tarvitaan paljon enemmän taajuuksia. Me emme ole tästä vakuuttuneita. Mielestämme tämä, on vielä, tämä jää nähtäväksi mobiilitaajuuksien osalta. Robert Rotman mainitsi myös tämän toisen harjoituksen, niin jota on tutkittava, mutta kyllä mobiilitaajuuksia varten on vielä saatava lisää näyttää. We should move to the, eh, to next eh, panel. Nyt siirrymme seuraavaan paneeliin ja lopuksi voimme sitten palata, jos niin haluatte, näihin asioihin. Siirrytäänpä verkkovierailuihin. Tässä meillä on ensimmäisenä herra Markus. Hän on hän ja käytti puheenvuoron aikaisemminkin. Hän on VIKn johtaja. Tämän jälkeen Ersebet Fitori, Ektan johtaja, ja Guillermo Beltra, VEUKin edustaja. Herra Markus, olkaa hyvä. Äh, kiitoksia, äh, edustaja Castillo. Aina ilo ja kunnia saada olla täällä puhumassa kanssanne Äh, haluan hiukan vetää yhteen tässä lähinnä tuoreen, tuoreen, kolmen tuoreen tutkimuksen antia. Äh, voidaan sitten tietysti näistä äh, kertomuksissa käsitelty huolellisemmin. Mutta aivan aluksi puhua siitä, että mitä komissio oikeastaan ensin e- ehdotti yritti muutoksia verkkovierailun artiklassa 4a, jossa puhutaan näistä verkkovierailualliansseista, jotka sitten kattaisivat kaikki lisämaat. Siellä on kaikki siirtymäkauden ratkaisuja tarjolla, että päästäisiin sitten vapauden sitten hintakontrollista ja muista ja käyttää sitten niitä rakenteellisia ratkaisuja, mitä käyttävät, ja siinä vapauttaa kilpailusta myöskin siinä sitten vastapaino, vastapainoksi näiden hintojen alemmiksi. Että, että, mitä, että esimerkiksi vastaanotetut puhelut olisivat ilmaisia. Kansainväliset puhelut ovat tästä irrotettuina, mutta kyllä ne kytkeytyvät selkeästi toisiinsa. Ne kiinteät hinnat on määrä saada sitten samalle tasolle kuin kotimaiset hinnat näin sitten sielläkään kansainväliset hinnat eivät sitten olisi sen kalliimpia kuin verkkoveropuhelutkaan. On äh, pyrkimys sitten saattaa nämä verkkoveromaksut lähellä kotimaan hintatasoa. Minulla on tässä kuitenkin huolena enimmäkseen tämä, tällaiset menettelytapaan liittyvät Tämä vaikuttaa erinomaisen äh, epätodennäköiseltä, että, että tällaiset allianssit syntyisivät äh, missään lähitulevaisuudessa, koska nimittäin nämä kustannukset tässä äh, yhteistyössä ovat erittäin kaikki, kaikki asian osakkaan olla samalla linjalla ollenkaan se paitsi nämä mobiiliverkotkin ovat vielä vähän vastahankaisia. Siellä oli se, äh, hinnat olisivat markkinahintoja alemmat, mikä ei kauhean houkutteleva tila, tilaisen ole, ole. Hinnat ovat jo laskeneet tässä ilman mitään näitä aliassia ja sitten kilpailu eh, ei niitä varmaankaan kauheasti näitä toimijoita huoleta. Ja komission ehdotukset itse, itse, itsessään ovat jo tätä vesi, hanketta vesittäneet, että me en, ennustamme, että alliansseja ei synny todennäköis, mitä todennäköisimmin mitä sitten pitäisi tehdä oikeastaan. On äh, tärkeää muistaa, että nykyasetuksen äh, vahvuus piilee siinä, että kustannukset ja hinnat äh, nivotaan yhteen kytköksessä toisensa, niin kuin pitäisikin, jotta pääsisimme sille hintatasolle, mihin, mihin nyt pyrimme, ja erityisesti mitä tulee vastaanettujen puheluihin Äh, aiemmin epäkriittisemmät äh, se, äh, hinnat ja muuttujat muuttuvat nyt erittäin kriittisesti, mitä tulee terminointimaksuihin. Tässä asetuksessa ei tätä ole sillä tavalla helpotettu ollenkaan. Tässähän on tämä ver- verkko, ver- verkkovierailuperiaate, eli tässä on tämä, alustava hinta, joka tehdään kotiverkosta tällä tällä, tähän vierailuverkkoon. Sehän on ihan selvä, se on roaming-sääntöjen asetuksen mukainen, verkkoveroasetuksen mukainen. Sen sijaan, mitä tulee sitten vastaanotettuihin puheluihin, ei ole tällaista tukkumaksua olla. On tällainen terminointimaksu ainoastaan, jonka kotiverkko vierailuverkolle maksaa e, e, esimerkiksi tämä vähittäishinta sitten saa sitten tietyn korvauksen tästä. Ja tämä, tämän terminointimaksun väliset erot ovat juuri tämä, tämä kriittinen piste komissio on, on paiskinut töitä saadakseen nämä, nämä hinnat lähentämään toisiinsa. Se oli vielä nelisuhteessa suhteessa yhteen tämä ero pahimmoillaan. Se on pieni, pahimmoillaan se on, on, on jopa kolme, kolme senttiä, eli sitten jokainen operaattori, joka tähän lähtee, häviää kolme senttiä minuutilta. Tokkopa siihen taipuu mielellään ainakaan me halusimme, että tässä tarvitaan paljon kattavampi äh, kokonaisarvio. Komission arvo, ar, äh, näkemyksen mukaan sitten nämä, nämä hinnat eh, eh, erotettaisiin toisistaan. Esimerkiksi 2009 vuoden suorituksessa sanotaan äh, esimerkiksi kansa, kansainväliset väliset puhelimet olisivat samalla kuin tekstiviesti käsittelyt ja sitten verkkoverokustannukset taas olisivat lähellä tätä no, normeilla hinnoittelua. Ja meidän käsityksemme mukaan sitten tämä uusi, uusi asetus eh, hidastaisi tulonmuodostusta verkkoverohintojen halvenemisen halvenemisesta, halpenemisesta johtuen tai siitä huolimatta. Mutta joka tapauksessa me, me tarvitsemme tällaista integroitua lähestymistapaa, jotka otetaan sitten myöskin nämä terminointimaksut huomioon integroidulla tavalla. Ja sitten toivovat sitten myöskin EUn e sisäisissä niin kansainvälisissä puheluissakin integroidulla tavalla. Ja sitä paitsi olemme oikein tyytyväisiä tästä esittelijän koordinoidusta suhtautumistavasta, jossa nimenomaan sitten pyritään näitä terminointimaksuja lähentämään toisiinsa. Mitä tässä tulee näin, tähän koko ehdotukseen, se on aika hankala. Niin kuin edustaja de Castillo korostikin, niin se tarvitsee yksinkertaistamista. Tämä nykyjärjestelmä on aika selkeä hierarkkinen järjestelmä. Komission ehdotuksissa muutenkin, paitsi mitä verkkoveroihin tulee, niin muutenkin se, tekevät nämä yhteen toimivuuden hankalammaksi ymmärtää. Se tuli tällainen pakettimainen rakenne, jota on erittäin hankala, hankala toimia ja ylläpitää, mitä sääntelyyn tulee. Sitä monissa suhteissa on aika paljon vahvuuksiakin tässä komission ehdotuksessa, ei siinä mitään. Ei tässä kannata nyt sitten lasta pesuveden mukana suinkaan mäkeen heittää. Tässä on monta sellaista elementtiä, jotka pitäisi säilyttää ja tämä pitää mielessä, me olemme suositelleet, että jonkinnäköistä prioriteettitoimiin ryhdytään ja, ja, ja ajatellaan sitä, ja tätä rakennetta yksinkertaistaminen, yksinkertaistamisen pitää mennä huomattavasti pidemmälle kuin mitä tässä on ennakoitu. Rekastilon mietintö antaa tähän hyvään pohjan. Mrs. Fittori. Kiitoksia. Sitten äh, Rova olkaa hyvä. Very much and thank you very much for the kind of... Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että sain kutsun kertoa teille tämän alan näkemyksestä liittyvät verkkovierailuehdotukseen. Me tuemme näitä samoja tavoitteita, joihin tekin pyritte. Ylisuuret verkkovierailumaksut täytyy poistaa ja luoda myönteinen roaming-kokemus niille ihmisille, jotka matkustavat rajan rajat ylittävällä tavalla. Tuimme ajatusta, että pitäisi luoda jonkinlainen suunnitelma, jonka kautta pääsemme Roam Like Home-skenaarioon. Mutta tämä edellyttää sitä, että kaikki toimijat ovat tässä mukana, ei pelkästään niillä, ne, joilla on erittäin suuri jalanjälki Euroopassa jo tänä päivänä. Kaikkien täytyy voida kilpailla tässä tehokkaasti. Niin ikään on äärimmäisen tärkeää, että oikeudesta varmuutta saadaan ja myöskin ennakoitavuutta silloin, kun on kyse voimassa olevista säännöistä. Toiminnan täytyy voida pohtia investointeja, jotka sitten myöskin vastaavat näitä sääntöjä. Tällä hetkellä meistä tuntuu, että on olemassa erilaisia ratkaisuja esillä. Nämä ratkaisuvaihtoehdot vievät asioita hieman eri suuntiin. Samanaikaisesti on oikeus olemassa Roaming 3 asetuksessa sitova sääntö, joka vuoden 2014 puolivälin edellyttää sitä, että normaalipuhelut ja roaming erotetaan toisistaan. Miksi sitten nämä eri erotukset ja erotuksen osat viivät eri suuntiin? Mikäli operaattoreiden pitää laskea verkkovierailun maksujaan siten, että luodaan tällaisia alliansseja sen sijaan, että vain erotetaan hinnat toisistaan, ja mikäli poistetaan koko verkkovierailu vuonna 2016 lainsäädännön avulla. Silloin tämä erottelusääntö muuttuu hyödyttämäksi. Sen tarkoituksena oli luoda riittävää kilpailua, niitä markkinavoimat olisivat sitten pienentäneet verkkovierailun maksuja. Mikäli maksut ovat ylisuuria ja niistä päästään eroon muilla menetelmillä – ja mikäli paljon satsataan juuri tähän erotteluun, toimintaan erotteluun, silloin tästä erottelusta tulee turhaa, mutta kuitenkin tämä erotteluvelvoite, sen pitäisi myöskin sitten muuttua tarpeettomaksi. Tämän alan edustajat ovat vedonneet sen puolesta, että kannustakaa järkeviin investointeihin pelkästään lainsäädännön valossa. Toinen seikka, joka täällä mainittiinkin jo, on se, että on äärimmäisen tärkeää muistaa, että mikäli vähittäisverkkovierailun maksut lain avulla poistetaan, niin täytyy muistaa, että edelleenkin tukkutason kustannuksia syntyy ja operaatiot joutuvat maksamaan esimerkiksi terminointimaksut. Ja kaikki nämä asiat täytyy jollakin tavalla voida työstää teollisuuden puolella, tämän alan puolella. Ja kuluttajan kannalta, kun tarkastellaan asioita, Mikäli kuluttajat eivät käyttää verkkovierailupalveluita, he joutuisivat siitä huolimatta kuitenkin käytännössä tukemaan näitä verkkovierailupalveluita, joita muut asiakkaat käyttävät, sellaiset, jotka ylittävät jäsenvaltioiden rajoja. Emme usko, että tämä on kovinkaan avoin ja kuluttajaystävällinen tapa toimia. Ja viimeinen huomioni on se, että niin ikään on tärkeää, muistaa, että mikäli ylisuuret verkkovirailumaksut poistetaan, niin kuin esittelijä ehdottaa, on aivan yhtä lailla tärkeää, että samanaikaisesti laitetaan oikeudenmukaiset säännöt hyvin pitkälti komission alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Kiitos paljon. Muchas gracias, doña Pilar. And thank you to the e ITRE Kiitoksia Pilari ja kiitoksia myös ITRE-valiokunnalle siitä, että olette kutsuneet mukaan BEUKin, siis eurooppalaisen kuluttajajärjestöjen kertomaan näistä asioista. Ne, jotka ette meitä tule, olemme eurooppalainen kuluttajajärjestö ja edustamme yli 40 e, kansallista kuluttajajärjestöä 30 maasta. Olemme oikein tyytyväisiä komission liikkeeseen ottaa uusia askeleita tällä alalla. Kyseessä on yksi merkittävimmistä esteistä sisämarkkinoilla. Olemme pyytäneet verkkovierailumaksujen poistamista jo pitkään, niin olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että vuosi vuodelta verkkovierailusta tulee tärkeämpää, kun kuluttajista tulee mobiilimpia ja he matkustavat yhä enemmän. Nyt haluaisin muistuttaa vuoden 2013 päätöslauselmasta 2596 digitaalista agendasta. Siinä todetaan toimia, joilla pyritään digitaalisen agendaan, olisi päästävä eroon verkkovieron kansallisten käyttömaksujen eroista vuoteen 2015 mennessä. Tämä koskee äänipuheluita, tekstiä, dataa, viestejä. Pyydämme, että lainsäätäjä hyödyntää tilaisuutta ryhtyä toimiin, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Komission ehdotukselle pyritään vahvistamaan tätä kotimaan maksu, maksuja ulkomaan liikenteessä. Tämä, täällä on artikla, joka esittää jotenkin huolenaiheita. Ensimmäinen koskee sitä, että mekanismi kollektiivista sopimuksesta osaltaan vaikuttaa kielteisesti kilpailuun ja vähentää kuluttajien valintavapautta. Näin voisi käydä niin, että tietyn tyyppiset operaattorit voisivat kokea tämän mekanismin porkkanan ilman keppiä. Toisekseen geo- ja väestökriteerit saattavat johtaa kahden nopeuden verkkovilla Eurooppaa. Joillakin olisi samanhintaiset kustannukset kuin kotimaassa ja toisella ei riippuen siitä, mikä, mikä kotimaan ja operaattori on. Kaiken kaiken analyysimme on se, että pela, että, pelkäämme, että tämä mekanismi on liian monimutkainen, siinä ei ole selkeyttä ja vaarana tuoda sekannusta ja epäluottamusta verkkovierailupalveluihin. Markkinat eivät ole päässeet tähän omilla voimillaan. Nyt toivomme, että lainsäätäjät toimivat ja kumoavat kokonaan verkkovierailun maksut vuoteen 2015 mennessä. Kysymys kuuluu, kuinka siihen päästään. We believe that roaming caps did not fall. Olemme sitä mieltä, että kattomaksut eivät menneet tarpeeksi pitkälle vuonna 2012. Nyt vastaanottopuheluista pyritään päästä, maksuista pyritään pääsemään erään. Tämä ei riitä. Datakatot ovat ehkä liian korkeita, niin pitäisi olla alhaisempia. Olemme yleissäätäneet, säätäneet, että vähittäiskattojen pitäisi olla kaksinkertaisempia tukkukattoihin verrattuna. Haluaisin vielä viitata siihen, mitä herra Markus sanoi. Tavoitteena sisämark- markkinat tällä alalla ja, ja tällöin esteet ja rajat ylittävissä tilanteissa on poistettava. Voi olla, että on tilanteita, joissa perheenjäsenet ovat rajan toisella puolella, mutta vain muutaman kilometrin päässä, mutta kulut ovat hirveän paljon kalliimpia. Tämä artiklassa 21 kohdassa 3 tähän viitataan ja ehdot on selvitettävä parannettava. Kansalaisten olisi voitava käyttää televiestintää miettimättä sitä, onko henkilö rimassa vai ei. Vasta tässä vaiheessa voimme ryhtyä puhumaan sisämarkkinoista. Kiitos. Bien, eh, muchas eh, gracias. Eh, también... Suuret kiitokset teillekin herra Beltra. Nyt aloitamme keskustelun tästä paneelista ja sen jälkeen sitten yleiskeskustelun ja annan puheenvuoron myös komissiolle ja alueiden komitealle. Talous- ja sosiaalikomitean edustaja ei voinut jäädä paikalle. Tämän jälkeen vielä puheenvuoro saa yleisö. Haluaisin vielä esittää seuraavat selvennykset omasta ehdotuksestani koskien verkkovierailuja. Ensinnäkin minusta on otettava lähtökohdaksi se, että verkkovierailusta on tullut tällainen vintage-tuote. Seitsemän vuotta olemme jo pyrkineet sääntelemään verkkovierailuja – ja tulos on aina sama, maksuja hieman lasketaan, laitetaan kattoja, e, vähintäiskattoja ja muita. Meillä on jo tässä roaming ykkönen, kakkonen ja kolmas sopimukset. Ja nyt on mahdollisuus, että pitkäksi aikaa jäämme tilanteeseen, jossa on e, toisiaan seuraavia verkkovierailusopimuksia ja maksut pikkuhiljaa laskevat – Suoraan sanottuna, jos nyt puhumme televiestinnän sisämarkkinoista, sehän ei tarkoita, että verkkovierailu maksuun katoaminen toisi muassaan nämä sisämarkkinat, mutta jos verkkovielamaksut häviävät, niin sillä on taloudellisia seurauksia kansalaisille, jotka käyttävät verkkovierailuja ja toisaalta sillä on symbolinen arvo, kun päästään eroon yhdestä esteestä, joka on hyvin kouriin tuntuva este. Kun lähdet omasta maastasi, niin välittömästi puhelimen tai älypuhelimen tai tablettien kautta käytettävät palvelut, olkoon ne sitten äänipuheluja, tekstejä tai dataa, tämä monimutkaistuu Eli tilanteesta tuli vaikeampa, vaikka ollaan Euroopan unionissa, pitäisi olla samat helpot olosuhteet toimia, eikä pitäisi olla niin, että hinnat ovat valtavan kalliita. Eli sitten oli niin, että voit hyödyntää wifi-verkkoa ja näin vähentää kustannuksia. Meillähän on kaikilla paljon kokemusta siitä, että emme olekaan voineet käyttää näitä välineitä helpolla tavalla johtuen kustannuksista. Sinä päivänä, kun portugalilainen tai kreikkalainen tai saksalainen henkilö tai mm, on vaikka Puolassa tai Ruotsissa ja vast, ottaa niin, että jos tämä näissä maissa tartutetaan puhelimeen ja soitetaan jonnekin muuhun maahan tai käytetään tietokonetta ja datasiirtoja, eikä, eikä siinä ole eroa kotimaahan verrattuna, niin silloin, silloin se on todella kourin tuntuva muutos ja minä olen aivan vakuuttunut siitä, että se tulee olemaan vahva merkki Euroopalta muille maailman alueille siitä, että täällä todellakin menemme eteenpäin, olemme vahvistamassa sisämarkkinoita. Sillä on valtavan suuret taloudelliset vaikutukset sen lisäksi, että sillä on suuri vaikutus käyttäjille. Luulen, että tähän tarvitaan tietyllä hetkellä poliittisia päätöksiä. Meidän on tehtävä loppu tästä järjestelmästä. Ja se on tehtävä nyt, kun melkein seitsemän vuotta on säännelty asiaa. Kuinka sitten toimitaan? Mielestäni ensimmäiseksi on huomioitava oikeusvarmuusperiaate. Se on keskeinen. Jos sen nyt unohdamme, niin se saattaa unohtua jatkossakin. Tämä on keskeinen periaate. Se on osa tätä järjestelmää, jossa, joka perustuu oikeudelle – Todella olisi hienoa, jos ylihuomenna ei enää tarvittaisi näitä verkkovierailumaksuja maksaa. Nykysääntely hyväksyttiin vuosi sitten. Meidän on säilytettävä oikeusvarmuus. En laittanut tähän mitään 2014 tai 2015, laitoin tänne 2016 vuoden, koska mielestäni se on järkevä ajanjakso niin, että ne, jotka kehittävät näitä tarjouksiaan, yritykset ja muut, että niillä olisi tällainen ajanjakso, jonka aikana ne voivat sopeutua tilanteeseen. Se on myös sama ajankohta, jolloin tarkastellaan uudelleen puitedirektiiviä. No, miksi nyt investoitaisiin dekoplaukseen, jos sitten tilanne muuttuu? No voipa olla, että dekoplauskin muutetaan, jos ei se toimi vuonna 2017. Silloin tämä uuden verkkovierailu 4 sääntelyn pitäisi astua voimaan, jos nyt sitten toimii. Kukaan tiedä, pitääkö tällainen erottelujärjestelmä muuttaa. Ehkä se ei toimikaan ja vuonna 2014 on järjestelmää muutettava. Kyllä meillä on aikaa, kun on, otetaan horisonttivuodeksi tämä 2016, se voidaan hyväksyä ja onhan mahdollisuus sellainenkin, että, että jos tämä järjestelmä toimii hyvin, niin vaikka verkkovierailumaksuja ei olisikaan, niin ihan kiinnostavaa, että silti olisi tämä eriyttämismahdollisuus. Miksi ei? Katsotaan, toimiiko se. Ja arvioidaan sitä sitten aikanaan, mutta minusta on tärkeää, että nyt kuitenkin vahvistetaan määräaika tähän. Vielä viimeinen asia. On aivan selvää, että tätä on tarkasteltava integroidusti mukaan lukien nämä terminointimaksut ja katot. Tietenkin näin on tehtävä, koska muuten tilanne on epätasapainoinen. Tästä syystä ehdotuksessa todetaan, että joulukuussa 2015 pitäisi olla tehtynä tämä tukku kattoon ja terminointimaksujen uudelleen tarkastelu niin, että nämä vähittäisiä tukkukysymykset voidaan sitten yhdistää tässä. Tässä kaikki ehkä puhuin liikaakin, mutta halusin tämän selittää kunnolla. Hetkinen, Salvador Seto, olkaa hyvä. Muchas gracias, eh, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain aivan lyhyen puheenvuoron esittää ja osallistua tähän keskusteluun. Olen aivan yhtä mieltä näistä huomioista, joita kuluttajajärjestö totesi koskien tätä verkkovierailun vanhanaikaisuutta. Minun mielestäni verkkovierailumaksuilla ei ole mitään järkeä. Kuten muillakin kilpailukykyisillä talouden alueilla ja paljon integroituneimmallekin markkinoille Euroopassa ja Yhdysvalloissa markkinat ovat aktiivisempia. Puheenjohtaja puhui sisämarkkinoistaan talouskasvun näkökulmasta, mutta kyllä verkkovierailumaksut ovat myös poliittinen kysymys siinä määrin, että kun tämä verkkovierailu kolmoussääntely hyväksyttiin, niin silloin varmaankin Euroopan kansalaiset parhaiten näkivät, mitä Euroopan unioni ja parlamentti on tehnyt heidän puolestaan. No ehkä vähän liioittanut tässä, mutta silloin tuli tällainen fiilis, että kyllähän Euroopan unionista jotain hyötyä, kun voimme nyt halvemmalla soittaa ulkomaille. Näin Euroopan integraatiotakin jäsenajatusta ajatusta hyödytetään. Jos nyt puhutaan tulevista televiestinnän sisämarkkinoista, niin ei verkkovirran maksulla ole siinä osa. Olen yhtä mieltä Pilar del Castillon kanssa oikeusvarmuudesta kuitenkin. Emme voi muuttaa sääntöjä jatkuvasti sillä luodaan epävarmuutta operaattorille ja se voi viivästyttää investointeja. Mutta olen sitä mieltä, että jos verkkoveromaksut poistuvat, niin se lisää operaattoreiden käytössä olevia resursseja. Scott Marcos totesi, että tämä saattaisi jarruttaa toimintaa. Haluaisin tietää, onko, onko jotakin selkeitä tietoja tästä, koska minulla on vähän sellainen vaikutelma, että että mahdollinen tulojen lasku verkkoviranomaksujen poistamisesta voisi kuitenkin vaikuttaa kulutukseen. Kyllähän kaikki tietävät, että kun saavutaan Euroopan unionin toiseen maahan, niin ensimmäisenä tietenkin poistetaan tuo datasiirto mekanismia haetaan ilmainen wifi käyttöön. Joten haluaisin tietää, onko teillä tietoja näistä kustannuksista ja tuloista, joita tähän voitaisiin soveltaa. Kiitoksia. Eh, hay más preguntas por parte... Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin annanpa puheenvuoron alustajille ja sitten siirrytään tähän viimeiseen osuuteen. Um, okay, I'll, uh, why don't I... No, minä voisin vastata tähän viimeiseen kysymykseen ensin. Eli missä määrin se käyttö lisääntyisi, jos ihmiset, kun ihmiset ovat matkan päällä, jos hinta, hinnat muuttuisivat todennäköisesti puhelimilla ei riittävästi tiedonsiirtoon ehkä. Euroopan komission vaikutusten arvioinnissa, tässä silloin kun puhuu tämä roaming-asetus 2012 valmistui, tapahtui, niin silloin Stephen äh, äh, arveli vähän tätä, äh, että pääsin noin miinus 0,2 johonkin, 2427. Ei se nyt yhtä paljon ole kuin äh, yhteisö kuin miinus yksi. Eli toisin sanoen se ei, hinnanlasku ei sitten korvaisi tätä puhelujen, ei korvaisi, puhelu lisännyt meidän, ei korvaisi tätä tulomenetystä. menetystä. Äh, näyttää siltä, että, että, että, että äh, olettamus oli, että äh, hinnat ovat liian kalliit ja vähemmälläkin tulisi toimeen, ja tämä oli 2011 tietysti, ja siinä voisin ku- kuvitella, että, että tiedon, tiedon siirron osalta ö, hinnanalennukset saattaisivat elvyttää liikennettä. Hinnat ovatkin 2011 vuoden jälkeen laskeneet toki <clears throat> mutta siis niin kuin sanottu, tiedonsiirrolle on paljon toiveikkamat näkymät kuin ääni puhelulle. On, no, no, on that, uh... Onko muita puheenvuoroja tähän? Ah, please, uh, Guillermo Beltra. Guillermo Beltrán. muchas gracias, ya que, ya... Kiitoksia. No kun minulla on nyt mahdollisuus, niin puhunpa Espanjaa. Haluaisin kommentoida Del Castillon puheenvuoroa. Ensinnäkin olen aivan yhtä mieltä siitä, että verkkoviranomaksujen katoamisen olisi merkittävä symbolisesti, mutta pitää muistaa myös oliko toinen puoli, nimittäin nämä rajat ylittävät palvelut, kansainväliset äänipuhelut ja viestit. Nyt kun niin pitäisi, oli tärkeää, että, että kuluttajan ei tarvitse ajatella, että onko tämä numero nyt saksalainen, varaskolava, espanjalainen vai minkälainen. Se on tärkeää sisämarkkinoiden kannalta me emme tietenkään vastusta oikeusvarmuuden periaatetta ja ymmärrän oikein hyvin, että teollisuudelle on annettava aikaa sopeutua. Mutta se, mitä sanoitte lopuksi, on hyvin tärkeä. Emme ymmärrä, miksi tämä dekoplaus olisi, ei sopisi yhteen verkkovierailujen poistamisen kanssa. Voisimme luoda lisää kilpailukykymarkkinoille, liikkuvuudelle, yhteyksille, sisämarkkinoille – vaikka ei olekaan samalla tasolla kuin kotimaan markkinoilla. Eh, respecto de lo, de esto último. Niin tästä viimeisestä voisin todeta, että se tulee riippumaan siitä, kuinka tämä dekoplaus kehittyy ja kuinka tehokas se on ja onko se tehokas vai ei. Tämä erittäminen todella jää vielä nähtäväksi. Tietenkin tarvitaan aikaa oikeus varmuus liittyy toiseen asiaan, nimittäin siihen, että jos sääntelyä on olemassa, niin ei voida sanoa, että vuodessa tapahtuu jotakin, vaan on annettava järkevää aika niin, että voidaan hankkeita ja tuotteita sopeuttaa. Mutta tämä eriyttämisasia on sellainen, josta, jonka tuloksia ei vielä tiedetä kansainvälisistä äänipuheluista. Tämä on toinen juttu, koska Niissähän kyseessä on ei-säännellyt markkinat, silloin puhumme jo toisesta asiasta. Mutta no, taloudellinen taakka on niin, niin raskas, että on hyvin tärkeää, että sitä helpotetaan kaikille kansalaisille. Ja niin tämä symbolinen arvo on myös niin merkittävä, että, että olen aika varma vaikutuksista, myös taloudellisista vaikutuksista, joita tällä voisi olla. Kyseessä on poliittinen päätös, on vain tehtävä tästä nyt loppu. Jos jatketaan niin kuin aina, niin riudumme vaan pois tästä ja me voimme jätämme hyödyntämättä mahdollisuudet, joita muuten olisi, kun tällaisen, tällaiset raskaat taakat jätetään kannettavaksi. No niin, sitten vielä puheenvuoroa, vuoroja komissio ensin, sitten alueiden komitea. Meillä on kyllä aikaa 18.30 asti. Eivätkä komissio ja alueiden komitea varmaankaan käytä tässä puolelta tuntia, että kyllä tässä vielä aikaa riittää, mikäli yleisöstä löytyy kysymyksiä. Olkaa hyvä komissio. Rapporteur, shadow rapporteur. Arvoisa esittelijä, varjoesittelijät, parlamentin jäsenet, hyvät näistä herrat, kiitoksia paljon siitä, että meidät kutsuttiin tähän kokoukseen. Kun sanon kiitos tästä kuulemisesta, tämä pelkästään kohteliaisuus joka yleensä sanotaan kiitos kutsusta, kiitos keskustelusta, kiitos mielenkiintoista keskustelusta. Näin aina sanotaan. Uskon, että tällä kertaa minä ja muut komission kollegat, me todellakin tarkoitamme tätä. Tämä oli erittäin hyödyllinen päivä meidän kannaltamme. Pisteemme hyvin paljon asioita merkille. Haluamme hieman sulattaa niitä, sisäistää ne, ja uskon, että voimme ottaa paljonkin opikseemme tämän päivän kokouksesta ja myöskin eilisestä IMKon kuulemisesta – todella suuret kiitokset, ei pelkästään kohteliaisuudesta. Tietysti olemme myöskin kohteliaita, mutta aivan rehellisesti sanottuna suuret kiitokset. Varapuheenjohtaja Cruz esitteli Connected Europe-pakettinsa. Silloin hän sanoi, että hän uskoi demokraattiseen prosessiin. Jolle varmaan tämä sama myöskin, että demokraattinen prosessi tulee parantamaan meidän ehdotustamme. Sitä varten me olemme täällä tänään. Alustava ehdotus nyt on komission puolella tehty, ja me tulemme myötävaikuttamaan yhdessä muiden sidosryhmien kanssa tähän prosessiin, ja olen varma, että yhteislainsäätäjät tulevat jättämään oman kädenjälkeensä ja olen varma, että alkuperäisestä ehdotuksesta päästään erilaisen ehdotukseen ja tässä yhteistyön hengessä me tulemme jatkossakin tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Uskon, että Eurooppa-neuvosto on jo saanut merkittävää edistystä aikaan. Tällä hyvin pitkällä tiellä, joka on ollut edessä, kun pyrimme Connected Europe-hankkeen hyväksymisen. Toivottavasti tähän ei, vielä ei enää pitkään aikaa mene. Kyse on Euroopan talouden muutosprosessista kohti digitaalitaloutta – ja tämä on osa Euroopan elvytyspolitiikkaa, jolla pyritään luomaan kasvua ja työpaikkoja. Toinen merkittävä askel oli kahden esittelijän laatimat mietinnöt. Nämä ovat erittäin asiantuntevia mietintöjä. IMKEN ja ITREN esittelijät ovat nämä tekstit laatineet ja arvostamme suuresti sitä, että näin lyhyessä ajassa he pystyvät tekemään hyvää yhteistyötä varjoesittelyiden ja muiden kanssa – ja jälleen kerran suuret kiitokset tästä uurastuksesta. Ja suoraan sanottuna, mitä eilen tapahtui ja mitä myöskin tänään tapahtui, toi merkittävän panoksen tähän keskusteluun Connected Europe-paketin osalta. Jo ennen sen hyväksymistä paketti osoittautui ristiriitaiseksi, ristiriitoja ristiriitaisen näkemyksen herättäväksi paketiksi. Jotkut epäilevät sen tarkoitusperiä ja hyödyllisyyttä, jotkut jopa karikarisoivat sitä. Uskon, että tänä päivänä ei ole kuullut väärin, kuulut väärin, mutta minusta vaikutti, että kaikilla kielillä täällä puhuttiin samoin sanakääntein ja todettiin, kuinka merkittävästä paketista on kyse. Kuuntelin eri tulkkauskanavia. Ja tämä liittyy myöskin Berekin puheenjohtajan näkemyksiin. Berek on äärimmäisen hyödyllisellä tavalla osallistunut tämän keskustelun ja olemme myöskin komission puolella erittäin kiitollisia siitä. Tietystikin Berekin täytyy näytellä kriittistäkin roolia joskus, koska muuten se ei olisi riippumaton elin. Mutta se on joka tapauksessa toiminut erittäin rakentavasti tässä ja kiitos siitä. Siirrysryhmien edustajatkin ovat erittäin rakentavia näkemyksissään ja parlamentti, sen esittelijät ja varjoesittelijät ovat heti alusta pitäen esittäneet erittäin merkittäviä huomioita meidänkin pohdittavaksemme. Jälleen kerran yhteistyö on ollut erittäin rakentavaa. Joten siirtyäkseni nyt yksittäisiin seikkoihin, jotka täällä mainittiin, Jotkut väittivät, että ei minulla mitään mahdollisuutta tehdä kompromissia tässä vaiheessa, mutta Minun tehtäväni on todeta, että näin on, mutta toisaalta pyrin parhaani tekemään ja kommentoimaan sitä, mitä täällä on sanottu. Minun pyritään sanomaan, että tämän prosessin yhteydessä komissio tulee olemaan avoin, joustava, kuuntelee teitä herkällä korvalla ja se pyrkii saamaan aikaan kompromisseja Näin varapuheenjohtaja Cruz on jo todennutkin, ja minä olisin toistaa tämän lausuman täällä. Mennäkseni sitten yksittäisiin seikkoihin, jotka täällä on tänään mainittu. Minä katson, että hyvin paljon lähentymistä on tapahtunut sen osalta, miten tärkeitä ehdotuksia on kyseessä ja miten ne on rakennettu esimerkiksi kun kyse taajuuspolitiikasta ja verkon neutraaliudesta. Tämä on erittäin merkittävä saavutus. Esittelijän laatimassa mietinnössä on joitakin mielenkiintoisia ajatuksia ja muita ajatuksia esitettiin eilispäivänä ja tänään. Ja kaikki nämä mukaan luettuna me voimme saada aikaan hyvän pohjan, jolta sitten edetä näiden kahden seikan suhteen. Tämä on erittäin tärkeä tulos. Mitä tulee yhteen yhtenäiseen lupamenettelyyn, haluaisin todeta, että komissio ei ole tunnetasolla sitoutunut mihinkään ratkaisuun. Ei meillä ole mitään byrokraattista prosessia sen osalta, mikä yritys voi tarjota palveluitaan, ja ei myöskään luvista pidä maksaa ylisuuria maksuja, eikä mitään kiristystä saa harjoittaa jäsenvaltio ei voi kiristää yritystä toteamalla, että lupa menee alta, mikäli ei toimi asemuksella tavalla tietystikin. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, niin sitten kyllä, mutta ei mitään tällaista poliittista painostusta saa harjoittaa. Ne, jotka ovat saaneet luvan, niillä pitää olla lupa tarjota palveluita kaikkialle Euroopassa. Esittelijä on esittänyt ajatuksen, että yksinkertaistettaisiin tätä prosessia. Ja uskoakseni Berg tuki myöskin tätä ajatusta. Minun täytyy tähän vielä hieman paneutua mutta jälleen kerran tulemme tarkastelemaan tässä tätä siinä hengessä, että kaiken sääntelyn täytyy olla tehokasta, vaikuttavaa. Kaikilla, kaikilla täytyy olla mahdollisuus tarjota palveluita kaikkialla niin nopeasti ja tehokkaasti kuin vain mahdollista. Aina kun syntyy hyviä ajatuksia keskustelun yhteydessä, me tulemme ottamaan ne hyvin vakavasti huomioon tässä suhteessa katsoimme, että keskustelu oli oikein hyvää. Uskoakseni meidän täytyy jälleen kerran toistaa samaisia kuin aina ennenkin. Mutta mikä kannattaa edelleenkin toistaa täälläkin, ei ole mitään kirjallista mustaa valkoisella paperilla joka johtaisi siihen, että komissio, sen ajatuksessa komissio tukisi yhtä ajatusta muiden sijaan. Sääntelijöiden pitää valita kaikkein oikeasuhtaisin tapa hoitaa asiat kuntiin, kun otetaan huomioon sääntelyolosuhteet kussakin jäsenvaltiossa. Mikäli virtuaaliratkaisut ovat parempia kuin fyysiset, silloin niitä pitää tietystikin peräkulta. Mikäli fyysiset ovat oikeasuhtaisempia ja parempia ratkaisuja, silloin niitä pitää käyttää. Mutta missään ei lue, että komissio katsoisi, että yhden pitäisi merkittävämmässä asemassa kuin toisen. Sitten yksi käsitys, joka liittyy ehdotukseen. Kyse on siitä, että jotkut katsovat, että tässä pakotetaan tiettyyn normin. Ei näin. Täällä vain lukee, että me teemme yhteistyötä, että saisimme aikaan yhteiset eurooppalaiset normit virtauksille ja virtuaalituotteille. Tavallaan toimet ovat erittäin merkittäviä, kun tarkastan liike toimijoita, mutta julkinen hallinto on merkittävässä silloin, kun on kyse pilvipalveluista ja muista Kaikissa näissä tapauksissa normi, normin mukaiset standardituotteet erittäin tärkeitä. Pari vuotta sitten tehtiin tutkimus, joka liittyi Euroopan poissaolon kustannuksiin. Tuolloin tehtiin suositus, että normalisoitaisiin pittivirta tuotteita. Minä hieman hämmästytti se, että jotakuta hämmästytti se, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen. Me olemme pistäneet merkille ja pidämme hyvänä sitä, että Perekke haluaa tehdä työtä tämän puolesta. Jälleen kerran rakentavassa hengessä meidän täytyy keskustella tästäkin, mutta kenties äh, jotkut olette sitten kritiikkiä ja sanoivat, että tämä olisi pitänyt tehdä kauan aikaa sitten, näin ei ole tehty. Ei siinä mitään, mutta nyt sen täytyy tapahtua. Mikäli tätä ei hoideta kuntoon, menetään mielen kaksi vuotta aikaa. Aikaa menee hukkaan. Connected Continent on tämän prosessin alku ja prosessi täytyy saattaa päätökseen sääntelijöiden toimesta. Tämä on mahdollinen skenaario. Tämä ei ole ehdotukseen liittyvä skenaario, mutta yksi mahdollinen skenaario keskustelun kohteeksi, koska ei minulla lupaa sanoa tämän enempää, mutta tästä voidaan kyllä keskustella. Se, että kun tarkastetaan tuotteita ja normalisointia ja peruutettaisiin kaikki säännöt, niin ei tämä olisi paras tapa hoitaa näitä kysymyksiä. Mitä tulee hallintopuolen, uskon, että jälleen kerran voin selkeästi todeta tarkoituksena me oli vahvistaa Berkkiä. Haluamme erittäin vahvan ja riippumattoman Berkin. Tässä suhteessa pidämme hyvänä sitä, mitä Berkin puheenjohtaja täällä sanoi, kun hän totesi, että seuraavassa täysistunnossa Berk tulee keskustelemaan ehdotuksesta, että valittaisiin pysyvä puheenjohtaja ja että Berek tämän valinnan tekisi. Me tulemme ilomielin odottamaan tätä keskustelua. Berekin sisällä keskustelua tullaan käymään ja toivon, että tämä lähetään myöskin tiedoksi parlamentille ja neuvostolle, että ne voivat ottaa tämän keskustelun huomioon. Sitten verkkovierailusta. Toteaisin, että er- esittelen ehdotus on hyvä. Ajatus, että verkkovierailumaksut kokonaan lopetettaisiin. Lakautettaisiin. Tätä komissiokin on peräänkuuluttanut. Parlamentti antoi päätösauseman, jos tätä varjettiin, ja varapuheenjohtaja Cruz on myöskin taistellut tämän puolesta. Roamingin romuttaminen on asia, jonka osalta on hämmästyttävää se, että mikäli menee toiseen maahan, pitää sammuttaa puhelimensa ja tabletit, taulutietokoneensa Ennen vanha piti autolla, kun ajoi pysähtyä rajalle. Ja roaming on niin ikään menneisyyden ilmiö. Tämäkin on asia, josta täytyy päästä eroon. Yhdessä suhteessa olemme kuitenkin joidenkin puhujien kanssa eri mieltä. Roamingin lopettaminen ei johda lisää sääntelyyn, koska tämä olisi todellakin paradoksaalista. Ainoa tapa päästä roamingista eroon on lisätä, mikäli, mikäli aina tapa päästä roamingista eroon on lisätä sääntelyä, silloin tämä menee hakoteille tämä asia. Siksi olemme ehdottaneet, että ratkaisu löytyisi tämän alan omasta piiristä. Tilannetta voidaan parantaa, voidaan keskustella aikatauluista ja niin poispäin, mutta olisi hieman kummallista, että mikäli roaming lopetetaan, tämä sitten lisäisi sääntelypainetta. Sitten kansainvälisistä puheluista. Toden totta, markkinat on vapautettu. Tästä ei ole epäilystäkään. Liberalisointi on toteutunut. Meidän ehdotuksemme ei pyri muuttamaan tätä periaatetta. Ehdotuksemme on avoimuutta lisä, lisäävä toimi. Haluamme suojella väestön haavoittavaisimpia osia. Kuluttajat, jotka osaavat, voivat käyttää erilaisia äänipuhelinpalveluita ja IP-palveluita, mutta kaikki eivät näistä palveluista tiedä. Joissakin jäsenvaltioissa 60 prosenttia väestöstä ei näistä tiedä. Esimerkiksi Lissabonin ja Villan välinen puhelu on 1,2 euroa per minuutti hinnaltaan. Todin kustannus on kuitenkin kolme senttiä. Haluammeko sitten säännellä hintoja? emme. Haluammeko suojella kuluttajaa? Uskon, että Beogio totesi selkeän sanakäänteen, että olisi tärkeää, että parlamentti pohtisi sellaista toimenpidettä, joka ei olisi mikään hintakatto, vaan pikemminkin toimi, joka lisäisi avoimuutta ja suojelisi kuluttajaa. Tässä suhteessa pitäisi erittäin hyvänä, mikäli Bereke niin ikään pohtisi asioita tässä valossa. Kiitos paljon huomiostanne. Seuraavaksi alueiden komitea. Of course, I mean, I am sure that we... Olen varma, että voimme yhdessä näitä asioita pohtia ja loppujen lopuksi saamme aikaan varmasti hienon loppullisen ehdotuksen, mutta verkkovierailusta haluan sanoa, että meidän on pidän, tämän, pidän pidettävä varomme tällaista teollisuuden ratkaisu, ratkaisusta. Ei siksi, että, että tässä nämä terminointimaksut ja muut olisivat tärkeitä. Emme voi sanoa valitsijoille, että, että olet, odottakaapas nyt vain, että tästä tulee tällainen mukava prosessi. Kukaan ei oikein tiedä, koska se päättyy. Tällainen pehmeä lähestymistapa. Teemme kaiken tämän johtuen tukkukaupan vaatimuksista. Se on omassakin ehdotuksessani mukana, mutta meidän on saatava aikaan selkeä signaali, tietty päivämäärä, koska jotakin alkaa tapahtumaan. Seitsemän vuotta on jo säännelty verkkovierailusta ei tätä enää voida jatkaa ja ymmärrän erittäin hyvin. Meillä on aikaa, teollisuudella on aikaa sopeutua, koska puhutaan vasta vuodesta 2016. Voidaan säilyttää sääntelyyn varmuus. Komissio johtaa tätä prosessia ja sitten käsitellään tämä tukkukaupan uudelleen tarkastelu ja näin minun käsittääkseni merkki on selvä. Sitten alueiden komiteasta alkaa hyvä, voitte esitellä itse, itsenne. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, kiitos puheenjohtaja. Äh, esittelijä meillä on Frank Zimmerman nimeltään. Minä olen alueiden komiteassa tämän telekompaketin esittelijänä komission ehdotusta myöskin selvitellyt. Olen todellakin hauska saada ottaa osaa tähän keskusteluun ja olla ollut sitten kuuntelemassa tätä mm, vilkasta keskustelua ja tuoda siihen omatkin näkemyksemme komission luvalla on hyvä, että ne ovat esillä. Ja nyt sitten avoimesti myönnettiin tämä kompromissihalukkuus myöskin. Ihan lyhyesti vain haluaisin esittää muutamia kysymyksiä, jotka mekin, meidänkin mielestämme kaipaavat selvitystä, selventämistä ensinnäkin, mitä äh, äh, äh, EBUn edustaja ja monet muutkin totesivat ja kysyivät, että, onko, että tarvitaanko aina tätä asetuksen kaltaista lainsäädäntöinstrumenttia kaikkeen sääntelyyn. Jos ajatellaan, että näitä olemassa, olevisia, olemassa olevia käytäntöjä jo kehittää niin, että pääsisimme sitten todellakin eteenpäin ja voisimme estää sitten tämän koko Euroopan unionin sirpaloitumisen ja hajantumisen tässä vähemmän on enemmän todennäköisesti, jotta kun ajattelemme tätä kokonaisuutta ja ajatellaan sitten erilaisia tavoitteita, mitä eri maissa on eh, ja niiden, niihin vastaamista. Sen vuoksi minun mielestäni tämä taajuus, taajuudet ovat yksi avainkysymyksiä, jos ajatellaan, onko tässä, voidaanko sitten, sitten mitata tätä harmonisointia tässä, tässä hajantuneessa tilanteessa ja käyttää sitten tätä asetusta työkaluna ja sitten säätää tällaiset Euroopan Euroopalla, eurooppalaisten sääntelyjen yli käydä, vai eikö pitäisi sitten miettiä tätä todellisia radiotaajuuksia, radiotaajuuksia mistä, se, mistä se teho voitaisiin löytää, missä voitaisiin kehittää enemmän, saada todellakin hyöty, hyötykäyttöön näitä käytössä olevia taajuuksia ja sitten käyttää sitä toisella. Ja muilla, muilla sektoreilla sitten tietenkin äh, äh, äh mahdollistaa sitten äh, yhteisen kehityksen jäsenmaiden ää, äh, ää, Äh, suostumuksella. Esimerkiksi jos ajatellaan, että, että äh, äh, voitaisiin sitten toiminnasta vapautua näitä kaistoja ja taajuuksia, voitaisiin käyttää sitten muuhun käyttöön käyttää, koska emme todella vielä tiedä sitten oikeastaan, mikä se lopputarve sitten oikeastaan on Tämä toinen kysymys liittyy myöskin tähän kaistataajuuksiin, että onko todella tarpeen ja hyödyllistäkin siirtyä 20 vuotta kestävistä luvuista, luvista 30-vuotisiin, kun ainakin Saksassa näyttää enemmän olemaan tendenssi tätä lyhentää, jos ajatellaan näitä vapaita ilmaisia kaistoja ja myöskin lisenssoiduiden osalta äh, äh, pitäytyä niissä, ei sitten aivan liian pitkiä käyttöoikeuksia äh, myönnettäisi ja tätä kautta sitten mahdollistaisiin tämäkin kauppa joustavammalle käytölle. Että, että voi, eikö tällainen lyhyempi lisensointiaika voisi olla hyväksyttävä. Sitten tämä verkkoneutraliteetti vielä Äh, mietin, että on, onko äh, äh, sitten äh, käyttöoikeuden tarjoajalla ja, sit, ja vastaavasti äh, operaattorilla äh, ja sisällön äh, kenties siitäkin voitaisiin tiettyä äh, lähentymistä harjoittaa, että, ettei sitten äh, suotta ylisäädellä tätä äh, avoimen äh, internetin toimintaperiaatteita päinvastoin määrätä sitten hyvin tarkkaan tarkoin, että mitkä, miten, mitä oikeuksia sitten loppukäyttäjällä on ja että, että nimellä olisi oikeus käyttää kaikkia tai päästä käsiksi kaikkien kaikkien sisältöön. Äh, tässä ei tällaista ilmaa näytä olevan kuitenkaan tässä ehdotuksessa. En tässä nyt kaikkiin ajattele tässä ruveta sivuamaan, vaan pitää puhua kommenttini aika lyhyenä. Me te, teemme alueiden komiteassa sitten tuonempana mm, ratkaisumme, jota, jota sitten varmaan täydennetään tässä ja täällä ja, ja neuvostossa ja me, meidänkin suosituksinemme, että toivottavasti meidän kannanottamme sitten on, on myöskin teille, teille avuksi ja toivottavasti sitten otatte ne myöskin käsittelyssä huomioon. Kovasti paljon kiitoksia. Thank you very much for this intervention. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Kiitoksia komissiolle myöskin ja alueiden komitealle. Meillä on vielä hieman aikaa jäljellä. Ja aina tämän ajan nyt yleisön käyttöön muut puhujat ja minä omistamme tämän loppujen teille. Mikäli te haluatte esittää kommentteja tai kysymyksiä, niin olkaa hyvä. Mutta voitteko ensin esitellä itsenne? So Kiitoksia tietysti. Nimeni on François Maigre. Toimin yrityksessä, jonka harva tuntee. Cogent Communications on yritykseni nimi lyhyt esittely, niin kun käyn tämän prosessin lävitse, mutta me olemme tier 1-tason internetpalvelun tarjoaja, eli vastaamme transit-palveluista. Meillä on verkko Yhdysvaltain, Meksikon suunnalla ja sieltä aina tänne saakka 28 maata Euroopassa on siinä myöskin mukana. Siinä asti se ulottuu rapakon taakse. Meillä on suuria internet-osuuksia. Internet on verkostojen verkosto, joten saadakseen kuvan siitä, miten suuri kukin on, toteaisin, että me olemme yksi suurimpia verkostoitunta verkostoja maailmassa. Syy, miksi haluaisin sanoa muutaman sanan sen täällä, kiitoksia muuten ylipäänsä siitä, että saan täällä puhua, on se, että on eräs olemassa yksi seikka, joka kaikkien täytyy ymmärtää. Tämä on nimittäin se, että internet toimii vähän niin kuin vesiputous. Ylhäällä ei ole mitään esteitä eikä mitään ylikuormitusta tai ruuhkaa. Kapasiteetin keskivertokäyttö on suurin piirtein 20 prosenttia. Olemassa olevan verkkokapasiteetin valossa voisimme tällaista nettiliikennettä harjoittaa viisi kertaa enemmän tällä, kuin tällä hetkellä ilman, että kapasiteettia kasvatetaan. Kun ihmiset puhuvat avoimesta internetistä, niin kuin aiemmin tehtiin tässä kokouksessa, Ylikuormitus on todellakin asia, joka on paikoittaista. Joillakin paikoin, joilla on ylikuormitusta, siellä palvelun tarjoajien puolella on ongelmia, mutta internet muuten toimii. Internet toimii aivan vallan mainiosti. Niin kauan kun on tarpeeksi kapasiteettia, että internettiin pääsee, silloin ei ole mitään ongelmaa sen osalta, että pääsee kiinni sisältöön ja pystyy nauttimaan kuluttajana vapaudesta netissä. Ja kun ihmiset puhuvat verkon hallintaan liittyvistä kysymyksistä ja verkon hallinnasta, Tämä kaikki perustuu sille oletukseen, että riittävästi ei ole kapasiteettia ja siksi täytyy tehdä valinta sen osalta, mikä on tarpeellista ja mikä on vähemmän tarpeellista, vähemmän tärkeää ja voidaan hoitaa sitä myöhemmin. Mikäli on riittävästi kaistaa, mitään ylikuormitusta tai ruuhkaa ei tule – eikä meitä ole tarpeellista hoitaa verkkoa tällä tavalla. Verkonhallinta on tarpeetonta. Ja mitä tekniseen puoleen tulee, tietystikin toimimme ydin, ydinalueella internetissä, mutta koko tämä kapasiteetti on tarvittavissa ja teknologia paranee niin nopeaa vauhtia, että on suorastaan vaikea pysyä tässä kärryillä Täällä puhuttiin 40, 40 gigan aalloista ja niin poispäin. Ja nyt olemme vasta uuden aallon alussa. Tekninen edistys tulee jälleen kerran maksimoimaan kapasiteetin määrän, joka on käytettävissä. Joten ylikuormitus on todellakin verkon hallinnan ydinkysymys ja mitä matalammalle tasolle mennään tältä vesiputoksen yläjuoksulta, sitä enemmän tulee tällaisia yhteenliittymiä ja palveluntarjoajia ja sitten mennään alueelliselle tasolle, alueellisiin verkostoihin. Ja mitä alemmalle tasolle mennään, sitä enemmän vaikeuksia esiintyy, koska teknologia ei välttämättä ole täysin ajan tasalla, matalammalla tasolla. Joten syy, miksi halusin puhua täällä tänään, on se, että minun nähdäkseni tietyllä tasolla – eli tukku myyntitasolla ja yhteenliittymien tasolla komission ja parlamentin pitäisi olla nolla, nolla toleranssi linjalla. Mitä yli 13 ruuhkautumista ei saa esiintyä, koska tämä on niin helppo asia hoitaa kuntoon. Muutama uusi liitäntä ja sitten ongelma on ratkaistu periaatteessa. Muutama plugi vain verkkoon. Ja tämä on oikeastaan ainoa viesti, jonka haluan teille tänä päivänä jättää. Mitään tekosyytä ei ole sille, että ylikuormitusta syntyy internetin tasolla. Ja Bereket puhui täällä siitä, että tapauskohtaisesti kyse on kansallisten sääntelijöiden tehtävästä tarkastella ja varmistaa, että kaikki nämä vesiputousvaikutukset ja kaikki nämä ylikuormitusongelmat hoidetaan kuntoon ja tukkumyyntitasolla ei ole minkäänlaista syytä siihen, että mitään tällaista ilmenee. Ei minkäänlaista syytä. Thank you very much. Uh, I'm sure... Kiitoksia. Varmasti kaikki arvostamme tätä puheenvuoroa. Meillä on vielä kuusi minuuttia. Ja sen jälkeen meidän on lopetettava tämä kokous. Olkaa hyvä alueiden komitea. Georg Abert, minä olen Saksan äh, Berliinissä sijaitsevasta taloustutkimusinstituutista lähtöisin ja äh, olen nyt tässä asiassa sitten alueiden komiteassa äh, vetovastuussa. Tämä, haluaisin muistuttaa tästä innovaatiohakuisuudesta, niin kuin ajatellaan tällä alaa alalla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa nämä saajuudet ovat vapaasti käytettävissä, ja se on sitä johtanut uusiin innovaatioihin. Me olemme jo yhden gigabitin äh, nopeuksilla joutuneet äh, tällaisiin ruuhkautuneisiin tilaisiin. Nyt sitten use, use, siirrytään sitten jo viiteen äh, gigan taajuuksiin ja siinä pyrkii monet mobiilioperaattorit haluaisivat päästä selvästikin edullisemmalla tasolla liikkeelle, että voi sitten saada löytää tasapaino avointen kaistojen ja myöskin sitten mobiilitaajuuksien välillä sellaiset jotka voitaisiin sitten myöskään sitten esteettömästi eteenpäin kehittää <clears throat> muussa, muussa, muussa tapauksessa sitten äh, joudutaan sitten taas tällaisen äh, äh, ruuhkatilanteeseen, kun siellä useita, useita kymmeniä toimijoita toimii samoilla taajuuksilla, jolloin tietenkin laatu, lähetyksen laatu heikkenee huomattavasti. Eli haluamme peräänkuuluttaa näitä avoimia kaistoja. Okay, it's time uh, to finish. Kiitoksia olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ko- kommentoivat tätä hyödyllistä keskustelua. Minullekin tämä oli oikein hyödyllinen ja haluan vain kiittää lopuksi teitä kaikkia siitä, että olitte täällä tänään. Kiitoksia. Long afternoon. Long afternoon.